Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratung. Hyvää huomenta. Jatkamme eilistä kokousta nyt. Aloitamme esityslistan kohdalla yhdeksän vastuuvapaus 2013. Haluaisin pyytää nyt laittamaan äänestyskortit paikalleen. Meillä on monta äänestystä edessä. Esittelijä ei ole vielä paikalla, mutta olemme nyt odottaneet jo 10 minuuttia, joten aloitamme. Eli No niin. Kysymys nyt kuuluu. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron, herra Tsarnetski? Richard, haluatteko käyttää puheenvuoron? Äänestys neuvoston ja Eurooppa-neuvoston vastuuvapaudesta. Przewodnicząca, bardzo dziękuję. Myślę, że wszystko jest jasne w tej sprawie. Dziękuję. Oikein paljon kiitoksia. Kaikki on kunnossa, joten kiitoksia oikein paljon. No nyt minäkään en kuullut tätä, mutta voimme ilmeisesti aloittaa. Aloitamme äänestykset. Ensimmäiseksi Pitääkö, oliko tämä tämä ensimmäinen kohta? Äänestämme siis mietin päätöslausamasta 18, tarkistus 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 1, kohta 18 No nyt kaikki ovat tietysti hämmentyneitä. Äänestämme tästä koko päätöslauselmasta. Kuka äänestää tämän puolesta? Vastaan. Niin anteeksi, tämä äänestys on otettava koneäänestyksenä, loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 2 vastaan. Eli vastuuvapaus on myönnetty neuvostolle. Tämä menee siis talousarvion valvontavaliokunnan ehdotuksena näin täysistuntoon. Sitten seuraavaksi Sarnetskin mietintö No siis emme äänestä pelkästään tästä päätöksestä, vaan tästä päätöslauselmasta neuvostoa koskien, eli äänestys alkaa. En äänestä nyt itse, koska EPPltä on yksi liikaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta, yksi vastaan tästä päätöslauselmasta. Näin siis neuvostolla, neuvoston vastuuvapaudesta on päätetty. Tässä ei nyt valitettavasti minun paperissani lue tätä äänestysluettelo on siis hieman puutteellinen siinä. Ei ole ollenkaan äänestysten määrää mainittu. Ehkä sihteeristä tämä voi vielä parantaa. Mielestäni tämä ei ole kovin hyödyllinen muoto nyt tällä hetkellä. Ja sitten Euroopan unionin Teknologiainstituutti Sarnekki on tästäkin esittelijänä. Haluaisiko hän puheenvuoron? Discussion during committee. Puheenjohtaja, keskustelimme tästä valiokunnassa, että tämä on aivan selvä asia. Gut, dann kommen wir zum... Äh, Kiitos. Siirrymme tarkistukseen yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 2 raukeaa näin. Nyt äänestämme koko vastuuvapaudesta kokonaisuudessaan. Äänestys, päät- äänestys alkaa koneäänestyksenä, olkaa hyvät. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 6 vastaan. Eli hyväksytty. Sitten päätös sisällöstä. Tarkistus kolme on vedetty pois. Otetamme nyt, otamme nyt tämän äänestyksen sisällöstä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 6 vastaan. Kiitos paljon.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 25 puolesta, 4 vastaan, hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Hän on varmasti onnellinen, että tämä prosessi on nyt päättynyt. Sitten Artemis, yhteisyritys. Kollega Czarnecki on esittelijä. Haluaako hän puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Joten päätämme itse vastuuvapauden antamisesta. Tähän on esitetty tarkistus. Kuka äänestää tarkistuksen puolesta? Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Eli seuraavaksi päätös koko tästä asiasta. Äänestys alkaa koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin vastuuvapaus on siis myönnetty. Sitten äänestämme päätöslausemaluonnoksesta. Ää, tarkistus kaksi ensi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Nyt äänestämme päätöslauselmasta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. ST-ryhmästä on yksi ääni liikaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 5 vastaan. Nyt äänestämme koko tilien päättämisestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 6 vastaan, hyväksytty. Näin Artemis on saanut, saatu käsiteltyä. Tulos oli myönteinen. Seuraavaksi Eniak, jälleen esittelijänä kollega Tsarnetski. Haluaako hän puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Joten päätämme ensiksi vastuuvapauden myöntämisestä. Tähän on esitetty tarkistusta. Tarkistus yksi puolesta vastaan Tarkistus on hylätty. Nyt päätämme vastuuvapauden myöntämisestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty, eli vastuuvapaus on myönnetty. Ja seuraavaksi tilien päättäminen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja nyt äänestämme päätöslauselmasta. Tässä on esitetty tarkistusta kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt äänestämme koko päätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 4 vastaan, eli hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme lausunnosta valmistelijan kollega Tsarnetski. Kyse on EUn roolista YKssa, miten EUn ulkopolitiikan tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin, ja tämä on todellakin tärkeä lausunto tästä tilanteessa. Haluaako valmistelija puheenvuoron? Traditionally no. No perinteisesti ei. Kiitos nyt voimme siirtyä äänestämään. Tarkistus 1 on vedetty pois. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voisimme kattaa tarkistukset 4 ja 4, 4 13 yhdessä. Ilmeisesti ei kuitenkaan. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Otetaan tarkistus 7 vielä koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Anteeksi, oli vaikea nähdä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 vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 14, toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin äänestämme koko lausunnosta. Äänestys, päät- äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta, kaksi vastaan hyväksytty. Onnittelemme valmistelijaa. Seuraavaksi lausunto talousarviosta 2016. Minä olen itse tässä valmistelijana perinteisesti. En toivo puheenvuoroja, joten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan koneellisesti, eli toinen osa tarkistuksesta seitsemän. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty, kuten ajattelinkin. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin äänestämme koko lausunnosta kokonaisuudessaan puolesta, eli anteeksi, puheenjohtaja pyytää anteeksi Äänestys alkaa Koneäänestyksen Äänestys alkaa ja päättyy. Puolesta 26, yksi vastaan, hyväksytty. Onnittelen itseäni. Näin olemme saaneet äänestykset käytyä läpi. Siirrymme esityslistan kohtaan 15. Kaikki, jotka haluavat lähteä nyt täältä salista, olisi hienoa, jos hiljaisesti voisitte sen tehdä. Ja, wir machen weiter. Jatkamme kokousta. Vastuuvapaus, menettelyhän jatkuu aina vain. Älkää epäilkö lähteä salista, jos haluatte jotakin keskustella keskenänne. Seuraavaksi esityslistan kohta 15. Vastuuvapausmenettely ja yhteisyritykset. Toivotan tervetulleeksi herra Parapasken FC, FCHsta ja, ja herra Kernin Excelistä. Täällä on useita edustajia siis ihmistä Iteristä ja FCHsta näistä yhteisyrityksistä. Toivottavasti nyt unohtanut tässä ketään. Hienoa, että olette täällä. Ja nyt haluaisin ensiksi vain kysyä, kuka haluaa aloittaa. Ehkä aloitamme imistä. Siellä on ollut huolia. Eli herra Müller, olkaa hyvä. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat tästä mahdollisuudesta tavata teitä tänään ja päivittää talousarvion valvontavaliokuntaan asioista, jotka koskevat vuoden 2013 vastuvapausen mietintöä, jolla valmistellaan vuonna 2014 harjoitusta, joka koskee IMI-aloitetta, innovatiivisia lääkkeitä koskeva aloitetta. Olen Pierre Imian, olen IMIin toiminnanjohtaja. Olen itse asiassa viidettä päivää tässä tehtävässä. Aikaisemmin olin Genome Kanadan toimitusjohtaja, joka oli laaja tutkimusinstituutio Kanadassa. Minulla on siis paljon kokemusta sekä Kanadassa että Irlannista julkisten varojen hallinnoinnista. Olen Irlannin kansalainen ja on oikein mukava olla taas takaisin Euroopassa. Kuten tiedätte, IMI on yksityisen ja julkisen sektorin yhteisöyritys. Siinä on EU-komission e ja e EFPIan lääketeollisuuden liiton yhteisyritys, jolla pyritään saamaan tehokkaasti ja ajoissa uutta innovaatiota. IMI on jo saanut aikaan tuloksia ja sellaisilla alueilla, jotka ovat tärkeitä, kuten antibioottiresistenssi, diabetes, Alzheimer, autismi, syöpä ja monet muut taudit. IMIin rahoitusmalli on lainsäätäjien säätelemä EU-rahoitus menee julkisille kumppaneille, yliopistoille, sairaaloille, pk-yrityksille, potilasjärjestöille ja niin edelleen. Ja teollisuuskumppanit FPAn kautta, jotka muuten eivät saa EU-rahoitusta ollenkaan, ne osallistuvat luontaisuoritusten kautta sallimalla esimerkiksi pääsyn resursseihin ja tämä konsortio rahoitetaan tiukan kilpailukykyisen prosessin kautta. Haluaisin antaa tunnustusta sekä tämän valiokunnan että tilintarkastustuomioistuimen tekemällä työllä. Se on auttanut moitteettoman varainhoidon hoitamisessa nimialoitteessa aivan ensi päivästä alkaen tässä tehtävässä olen voinut arvioida sitä ja arvostaa sitä, kuinka vakavasti imissä otetaan rakentavat kommentit huomioon tältä valiokunnalta. Ja nyt voin kertoa teille edistyksestä neljässä asiassa. Ne yksityiskohtaiset tiedot on asiakirjassa, joka jotka lähetettiin valiokunnan muutama päivä sitten. Siinä mukana myös 2014 vuosikertomus. Nämä neljä kohtaa koskevat seuraavia asioita. Exposto-tarkistukset koskien eh, imiin edunsaajia ja sitten virhetaso imiin edunsaajissa. FPOn yritysten eh, luontoissuoritukset ja imin hallinnointi. Ensinnäkin näistä jälkikäteistarkastuksista koskien edun, edunsaajien tarkastuksia olemme tässä todella edistyneet. Teidän on muistettava, että meidän on pidettävä tasapaino näiden tarpeellisten tarkastusten välillä, mutta toisaalta muistettava, ei edunsaajia ylikuormiteta ja että olemme edelleen houkuttelevia pk ja potilasryhmille. Nämä ovat erittäin tärkeitä kussakin konsortioimissa. missä Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Espion yritykset eivät saa yhtään euroa EU-rahoitusta IMI-aloitteen kautta. Edistystä on tapahtunut todella hienosti näissä tarkastusohjelmissa. Me odotamme, että ruuhka purkautuu ennen vuoden 2015 loppua. Jo vuoden 2014 vuoden lopussa saimme 59 prosenttia tarkastuksista valmiiksi. E, elokuun loppuun mennessä 70 prosenttia tarkastuksista olivat jo saatettu loppuun. Tästä johtuen, ja nyt haluaisin puhua edunsaajien virhetasosta, Expos-tarkastussuunnitelman e, onnistuminen aiheutti sen, että kumulatiivinen ero virhetaso laski. Se on nyt laskusuuntauksessa. Vuoden 2014 lopulla ollaan jo alle kahden prosentin kynnyksen. Kolmannekseen FP:n luontaisuorituksista Niihin kohdistetaan useita tarkastuksia. Ensinnäkin on jälkikäteistarkastukset, jotka tekevät eh, riippumattomat yksityiset yritykset edelleen Euroopan komission sisäisen tarkastuksen palvelu tarkastaa nämä suoritukset. Tässä mielessä neljä tarkastusta on jo tehty vuonna 2014. Seitsemän on tulossa ja ne on jo aloitettu vuonna 2015. Ja nyt meillä on hyvin selkeä kuva koskien 88,7 prosenttia FBIn luontoissuorituksista. Edelleen IMI julkaisee lisätietoa koskien FBIn yritysten luontaissuorituksista ja siellä on yrityskohtainen ja kategoriakohtainen erittely, joka on julkaistu vuosikertomuksessa sekä IMIin verkkosivuilla tilanne päivitetty syyskuussa 2015. Tällaiset luontaissuoritukset ovat erittäin tärkeintä yritykseltä. Tätä, on, tätä edes voi liikaa korostaa. Se näkyy kyllä näistä kaaviosta. 59 prosenttia näistä osuuksista koskee henkilöitä teollisuudesta, jotka tekevät työtä tässä yhteisyrityksessä ilman tällaista asiantuntemusta yhteisyrityksen tavoitteisiin ei voitaisi päästä. Kyseessä on siis erittäin merkittävä osa tätä uudenlaista julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta. Sitten vielä hallinnoinnista. IMI haluaa rauhoittaa valiokuntakomission roolista. Kaikkein korkein päätöksentekevä elin on hallintoneuvosto. Siellä on mukana viisi komission edustajaa ja viisi FBIn edustajaa. Eli äh, lääketeollisuuden edustaja Imin ohjelmassa on tehdä työtä tutkimusagendan mukaan, joka kehitetään jäsenvaltioiden ja riippumattomien äh, tiedemiesten, äh, potilasryhmien ja muiden välillä. Imin tutkimusagenda hyväksyttiin vuonna 2014 ja siihen vaikutti merkittävästi vuonna 2013 VTO kertomus, joka koski lääkkeitä Euroopassa. Hallintoneuvosto hyväksyy kaikki merkittävimmät päätökset, kuten nämä hankkeiden aloittamiset, vuosittaiset työsuunnitelmat, tilit ja muut. Tietenkin meidän on varmistettava se, että valitut aiheet ovat teollisuutta kiinnostavia ja ne kuuluvat strategiseen tutkimusagendaan, e, jonka äh, hallintoneuvosto hyväksyi. Yhteenvetona IMI on menestyksekäs aloite. Se saa tieteellisiä innovoivia tuloksia ja toivomme, että näin voidaan äh, auttaa potilaiden elämää kaikille Euroopassa. Olemme sitoutuneita te- käyttämään varanmaksien varoja moitteettomasti. Osana omaa työtäni minä olen tehnyt tästä painopistealueen. Haluan tehdä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa tulevina kuukausina ja parantaa entisestään IEMin tapan hoitoa. Tämä on minulle todella prioriteetti. Nyt voin ottaa vastaan kysymyksiä. Mikäli en pysty vastaamaan kysymykseen nyt, koska olen vasta viidettä päivää tässä tehtävässä, niin mielelläni toimitan valiokunnan jälkikäteen yksityiskohtaisia vastauksia. Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Also ich weiß nicht, wie es den Kollegen ging. Kiitos. No, en tiedä miten kollegoiden tapauksen, mutta minulle ei ainakaan sanonut mitään, mitä en jo tiennyt. Me olisimme halunneet kuulla vuodesta 2014 varanhoitovuotena, mitä ongelmia siellä on meillä. Me, me pidämme äh, imiä hieman ongelmatapauksena. Meidän kritiikkiämme kuului tätä erottelua ja näitä tarkastuksia. Minua siis kiinnostaisivat aivan konkreettiset kysymykset. Minä en tähän kuullut mitään uutta, mutta ehkä esittelijä Marian, Marian Nesku tietää sitä enemmän. Haluaisiko hän puheenvuoron? <coughs> Thank you, Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Niin, tietenkin johtajan puolesta puhuu se, että hän on vasta ihan muutama päivän ollut hoitamassa tehtäviään – Tietenkin tätä olisi voitu paremminkin valmistella tätä esitystä, mutta minulla olisi muutama kysymys. Mitä tulee ex tarkastuksiin Kuinka monta prosenttia näistä kokonaissummista kansallisten toimijoiden kautta arvioitiin, eli kuinka suuri osuus menoista oli tarkastusten kohteena. Ja sitten haluaisin kuulla myöskin, että kuka päättää tutkimusaiheista ja kohteista ja millä perusteella päätökset tehdään. Eli kuka päättää siitä, että kun lähdetään kilpailutuksia toteuttamaan, niin mitkä ovat nämä otsikot ja sitten luontasuoritukset tietenkin, niilläkin on keskeinen merkitys Mehän haluamme varmistaa, että yritykset toimivat peruste pohjalta. Ja sitten mitä tulee yhteisyritysten toimintamalliin, ovatko ne noudattaneet kaikkia esitettyjä vaatimuksia, mikäli ei, niin missä ne puutteet ovat, ja voisitteko kertoa sitten myöskin teollisuus- ja tekijänoikeuksista hiukan enemmän, ja siitä, miten tämä huomioidaan tuotteiden hinnoissa, jotka syntyvät näiden tutkimusten kautta. Kysehän on siitä, että 50 prosenttia kustannuksista katetaan julkisin varoin, ja toivottavasti tutkimustyön päätteeksi syntyy tuotteita ja lääkealalla yleensä suuri osa hinnasta kuvastaa tekijän oikeuskysymystä, mutta mikä on sitten julkisen sektorin osuus tässä? Kiitoksia. Äh, Johtaja Myljan, olkaa hyvä. Aloitan ensimmäisellä kysymyksellä, joka koskee sitä, mikä on prosenttiosuus sille, joka on tarkastettu 607 miljoonaa 737 000 julkista rahaa on nyt siis on nyt siis tarkastettu Tästä siis tämä prosenttiosuus tulee. Tämä, vain, tämä osuus vain kasvaa, sillä tarkastuksia aloitetaan edelleen ja kaikki tarkastukset eivät ole vielä tulleet päätökseen, joten toivon, että tämä on, tuli nyt selväksi. Ja sitten aihealueen valinnasta ja siitä, miten valitaan tutkimustiimit – aihealueet valitaan hallintoneuvostossa, siis IMIN hallintoneuvostossa, jossa on, kuten sanoin, viisi komission edustajaa ja viisi FBIan yritysten edustajaa. Komissiolla on veto-oikeus tässä hallintoneuvostossa. Eli päätöksentekoprosessi siis tapahtuu hallintoneuvoston tasolla tietysti paljon palautetta näistä aihealueista saadaan eri työryhmistä, mutta hallintoneuvostolla on päätöksentekovalta tässä aihealueen valinnassa. Mitä sitten taas tulee tutkimustiimien valintaan? Tämä tehdään lainsäätäjien määrittelemien sääntöjen mukaisesti ja tietysti meillä on valvonta mekanismi olemassa tutkimustiimien valinnan valvomiseksi. Me siis järjestämme kilpailukykyisiä tarjouskilpailuja ja riippumattomat asiantuntijat hoitavat näitä, mikä aihealue sitten olikaan kyseessä. He ovat tämän aihealueen asiantuntijoita. Tämä käydään kahdessa vaiheessa. FBI kumppanit eivät ole ollenkaan mukana tässä ensimmäisessä vaiheessa ja ensimmäisen vaiheen jälkeen vasta sitten valitaan konsortio. Ja siinä vaiheessa lääketeollisuuden puolelta otetaan kumppaneita mukaan. Etsin nyt tässä nyt sitä seuraavaa vastausta. Niin, Sosiotaloudellinen vaikutus, tämä on erityisen tärkeä aihe, johon aion itse kiinnittää valtavasti huomiota. Me tällä hetkellä juuri valitsemme riippumatonta ryhmää, joka tekisi ensimmäisen sosiotaloudellisen tutkimuksen IMI-hankkeiden vaikutuksesta Tämä on tärkeää tehdä sitten, kun hankkeita on saanut, saatu päätöksen. Itse asiassa vasta, tähän mennessä vasta yksi hanke on saatu päätöksen niin, että sitä on tehty loppuraportti. Tiedät, varmasti tiedätte, että neljä vuotta tarvitaan itse hankkeen toteuttamiseen ja sitten vielä vuosi hankkeen loppuvaiheeseen. Eli tällainen sosiotaloudellinen tutkimus tehdään seuraavan puolen vuoden aikana teollisen tekijän oikeustilanne seuraavaksi. Meillä on hyvin tarkka politiikka tämän suhteen ja tämä politiikka koskee kaikkia kumppaneita. Pääsuuntaviivat näiden sääntöjen takana ovat sellaisia, että tavoitteena on käytännöllinen, käytännöllinen lääkkeiden kehityksen parantaminen. Eli kuka tahansa omistaakin teolliset tekijänoikeudet, siis riippuvatta siitä, kuka omistaa teolliset tekijänoikeudet, me haluamme edistää ja parantaa teollisen tekijänoikeuden hyödyntämistä. Me haluamme varmistaa, että tuotteet todella pääsevät asiakkaille asti, jotka näitä lääkkeitä tarvitsevat. Me haluamme viivästyksiä tässä prosessissa välttää ja välttää sitä, että ihmiset pitävät tekijän oikeuksia ikään kuin itsellään. Me haluaisimme mahdollisimman paljon avointa innovointia konsortioissa. Sitten viimeiseksi hinnoittelusta, lääketuotteiden hinnoittelusta – Lainsääntäjien IMIlle määrittelemät säännöt eivät markkinasäännöksiä kata. Hinnoittelu on itse asiassa jäsenvaltioiden toimivallassa eikä komission toimivallassa, joten meille on hyvin vaikea edes olla minkäänlaisessa roolissa hinnoittelussa tai sen ymmärtämisessä, miten hintaan voitaisiin vaikuttaa tutkimuksen alkuvaiheessa. Toivottavasti vastasin kaikkiin herra Marineskun kysymyksiin. Voin kyllä antaa mielelläni lisätietoja vielä hänelle tai muillekin jäsenille. Kiitos. Seuraavaksi kollega Czarnecki. Sorry. Uh, first of all, congratulations for you. Kiitoksia. Niin ensinnäkin onnittelut teille uudesta työpaikastanne. Toivon teille onnea teille ja tiimillenne. Minulla on teille kaksi kysymystä. Lähetitte meille asiakirja, jossa on viitteitä siitä, että on tapahtunut edistystä ja olette jo alkanut tätä asiaa selittää. Voisitteko vielä kuitenkin yksityiskohtaisesti kertoa, millaista edistystä on tapahtunut IMIN Exposto-ohjelman osalta ja voisitteko vielä kuvailla nykytilannetta, joka koskee täytäntöönpanoa sitoumukseen maksuja? Rahoitustoiminnan osalta. Kiitoksia. Uh, so, um, uh, I'm not quite... En nyt ole aivan varma, että mistä muista Exposta tarkastustoimien yksityiskohtista täällä pitäisi keskustella. Riippumattomat tarkastuslaitokset toimivat sääntöjen mukaisesti – Ja tämän tarkastusprosessin aikana, jos virheitä löytyy, esimerkiksi varojen jaossa, ne ovat inhimillisiä virheitä. Kyse ei ole mistään petoksellista toiminnasta, vaan erheistä virheistä, joita syntyy silloin, kun varoja jaetaan edunsaajille – suuntaviivojen mukainen. Tästä syntyvät sitten nämä virheasteet ja tämä virheaste pienenee alle kahden prosentin raja-arvon. Tietenkin menettelysäännöt ovat hyvinkin yksityiskohtaiset, ne voimme mielellään antaa teidän käyttöönne. Toivottavasti tämä riittää teille tältä erää. Sitten toinen kysymys. Valitettavasti en ole ihan varma, ymmärsinkö mitä ajoitte takaa. So this was uh, relevant to the uh, budget execution. Eli budjetin täytäntöönpanoon liittyenkö, eli miten tämä käytännössä tehdään. Tämä toinen kysymykseni, voisitteko toistaa sen? Could you repeat your second question? Niin, voisitteko toistaa tämän jälkimmäisen kysymyksenne. Uh, uh, please describe the current situation. Implementation. Voisitteko kertoa tätä täytäntöpanon maksujen ja muiden tilanteesta koskien So the, uh, the, for, for 2013, Kenettä toimintoja. Currently the... Mitä tulee vuotta 2013, niin tällä hetkellä ollaan 97,5 prosentissa ja maksusitoumusten osalta luku on 99,5 prosenttia. Eli me olemme menojen osalta vaaditussa rajoissa 2014 sitoumukset olivat 99 prosentin luokkaa. Eli tässä olemme saavuttaneet sen tason, joka työohjelmassakin mainitaan ja mikä mainitaan myös, johon sovel, mm, ja mikä löytyy myöskin tutkimuksen strategisesta ohjelmasta. Kiitoksia. Kiitos paljon näistä tiedoista. Varmasti tulette uudelleenkin tänne valiokuntaan ja toivotamme teille tietysti onnea ja menestystä me olemme nähneet jo täällä monia IMIN johtajia. Toivottavasti te nyt pysytte virassa, virassanne. Toivomme hyvää yhteistyötä teidän kanssanne. Meille IMI on hyvin tärkeä yhteisyritys ja meillä on tärkeää tietää, että siellä kaikki toimii hyvin. Nyt jatkaisin ITERistä ja haluaisin pyytää ITERin johtajaa nyt esittelemään asiansa. Ja, Frau Vorsitzender, Dr. Gräßle. Hyvä puheenjohtaja, tohtori Gräßle, hyvät esittelijät, herra Marinesko, herra Czarnecki, hyvät jäsenet, hyvät talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet. Haluaisin ensiksi kiittää tästä mahdollisuudesta puhua valiokunnasta tänään. Haluaisin esitellä ensiksi itseni. Nimeni on Parabaski, olen projektijohtaja Fusion for Energy asioissa ja ennen kaikkea olen vastuussa yhteistyöstä Japanin kanssa. Minä olen tämän vuoden maaliskuusta ollut sitten yhteisyrityksen johtajana. Fusion for Energyllä on tehtävänä hankkia komponentteja, luontoissuorituksia ja muita ja johtaa tätä projektia yhdessä japanilaisten kollegoiden kanssa ja me johdamme samalla ITER-hanketta, joka on Etelä-Ranskassa Kalarashissa. Tämä, tätä hanketta hoitaa ITER, ITERin kansainvälinen organisaatio. Fusion for Energy on siis osa isompaa hallintoa. Entä, e, ja sitten tämä yhteistyö Japanin kanssa toimii oikein hyvän. ITER taas on, no, siis Fusion for Energy, ITER on haastavampi. Me olemme nyt ratkaisemassa ongelmia, joita olemme viime vuosina huomanneet. ITER on maailman suurin fuusiohanke. Se on ensimmäinen lajissaan ja sen tavoitteena on se, että ihmiskunta voisi hallita fuusioprosessia. Meillä on siis seitsemän virastoa, Fusion for Energy on yksi niistä. Ne hallinnoivat muun muassa luontoissuorituksia. Tämä on ennennäkemätön äh, rakenne, se ei ole kuitenkaan optimaalinen, kun, kun otetaan huomioon, minkälaisia teknisiä haasteita hankkeessa on. Tämä on johtanut hitaaseen päätöksentekoon ja siihen, että itse rakennusvaiheessa on, on tullut viivästyksiä. Tämä on ollut erittäin kallista. Tämän vuoden helmikuusta lähtien ITER International Organizationin ylinjohto on muutettu Bernard Dico on uusi toimitusjohtaja. Hän on nyt jo projektin johdossa ja hän on ottanut uuden lähtemistavan käyttöön. Ylistä johdossa on esitelty suunnitelma ja se on, sen Itärin neuvosto on helmikuussa hyväksynyt. Siinä vaaditaan Kalarashin ITER-tiimin integraatiota. Siis tämä tarkoittaa integroituja projektitiimejä ja hallitusta, jolla olisi paremmat valtuudet. Tämä parantaisi päätöksenteon nopeutta. Lisäksi otettiin käyttöön reservirahasto, jotta voitaisiin taata, että ne, jotka, jotka aiheuttavat muutoksia, maksaisivat myös niistä. Fusion for Energy on myös oman toimintasuunnitelmansa omalle hallintoneuvostolleen e- esitellyt. Tämä aiheuttaisi muutoksia ITER-hallinnon suhteen, yhteistyön suhteen, ja se haluaa, ITER Fusion for Energy haluaa myös parantaa omaa työtään. Fusion for Energy on aina kahdeksan, viimeisen kahdeksan vuoden aikana saanut myönteisen lausunnon tilintarkastustuomioistuimelta. Me otamme kuitenkin tilintarkastustuomioistuimen huomiot ja tämän valiokunnan huomiot viime vuoden vastuuvapausmenettelyssä hyvin vakavasti. Viime kuukausina olen tohtori Bikon kanssa tehnyt yhteistyötä toimintasuunnitelmista. Meillä on uusi tapa hoitaa kuluja ja projektin hallintaa jolla voimme laskea kulut ja kohdentaa ne paremmin. Ja lisäksi tohtori Bikon kanssa me kehitämme uutta, realistisempaa aikataulua, joka esitellään ITER-neuvostolle myöhemmin marraskuussa. Lopuksi, hyvät jäsenet, haluaisin sanoa, että Fusion for Energy on täysin sitoutunut tekemään ITERistä menestyksekkään. Tähän ei ole mitään ihmelääkettä olemassa, mutta me uskomme, että Kadarashin uuden hallinnon avulla voimme saada edistysaskeleita aikaiseksi niin, että pääsemme menestyksekkääseen tilanteeseen. Kiitos paljon, olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Esittelijä herra Marinesko saa ensiksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. So... Uh, Kiitoksia. Minulla olisi pari kysymystä. Mikä on tilanne pääjohtajan nimeämisen osalta Fusion for Energy-virastolle? Komission jäsen on sitoutunut ja koko komissio on sitoutunut tämän menettelyn loppuun saattamiseksi, koska tässä on kulunut jo aika paljon aikaa. Edustaja Bigon pitäisi esittää ITERille toimintaohjelma. Tämä on erittäin tärkeä asia, sillä tällä hetkellä emme tiedä asiasta yhtään mitään, eli mitä tulevan pitää. On sanottu, että toimintaohjelma myöskin hallintosuunnitelman rinnalla. Eli mitä tehdään, milloin tehdään ja kuinka paljon rahaa se vaatii. Kiitoksia. Olkaa hyvä, voitte vastata. So regarding... Kiitoksia. Niin, tästä ensimmäisestä kysymyksestä, se ei ole kyllä varmaankaan minun vastattava kysymys. Fusion for Energy toiminnanjohtajan nimitysprosessi on komission hallinnoiva prosessi, joten toivon, että komissio voi tähän vastata. Tätä ennen kuitenkin voisin vastata toiseen kysymykseen. Ne olet aivan oikeassa. Bernard Bigon hallinnointisuunnitelma on varsin yksityiskohtainen asiakirja. Siinä analysoidaan millaisia vaikeuksia hankkeella on ollut menneisyydessä, mitä haasteita sillä on tulevaisuudessa. Tämä asiakirja esitettiin helmikuussa ITER-neuvostolle ja niin se voidaan tietenkin teillekin toimittaa olemme valmiita tietenkin toimittamaan enemmän yksityiskohtia. Nämähän ovat hyvin teknisiä projektihallintoon liittyviä asioita useimmiten. Suunnitelmassa tämän lisäksi käsitellään sitä, mistä ja milloin löydetään uusi aikataulu, uusi hankesuunnitelma, uusi kuluprofiili, joka on integroitu siten, kuten varten. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, Tohtori Bigon on otettava mukaan seitsemän kumppanen, seitsemän kotimaisen eh, viraston tiedot. Ne kaikki ovat Fusion for Energy elimen kaltaisia, joten vuoropuhelu on aika monimutkaista. Edistystä on kuitenkin aika hyvin tapahtunut viime kuukausina ja kuten sanoin, hän tulee esittelemään oman panoksensa ITER-neuvostolle helmikuun jälkeen seuraavaan marraskuussa ja silloin Bernard Bigot esittelee oma uuden aikataulun hanketta varten. Kiitoksia. Ja ensimmäisen kysymyksen osalta viittaan komission. Komissio voi vastata siihen. Komission Komissio saa sitten jälkikäteen puheenvuoron. Varmasti meillä tulee muitakin jäsenten kysymyksiä, joihin komissio voi samalla vastata. Kerka, kollega Scholz seuraavaksi. Thank you. Flo. Kiitos puheenvuorosta. Hyvä puheenjohtaja. Talousarvion valvontavaliokuntana me emme keskustele täällä itse hankkeesta ja teknologiasta. Kontin jäseninä me täällä valvoimme sitä, ovatko EU-varat tulleet käytetyiksi tehokkaalla ja oikealla tavalla. Meidän pitää keskittyä juuri näihin kysymyksiin. Talousarvion valvontavaliokunnan työn perusteena ovat tilintarkastustuomioistuimen asiakirjat. Ja kuten tiedätte, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus vuoden, vuodelta 2013 Aiterin suhteen oli hyvin kriittinen. Valitettavasti emme ole saaneet yksityiskohtaista vastausta Itäryhteisyrityksen johtajalta. Ja kuten muistatte, tämän vuoden maaliskuussa iso enemmistö valvontavaliokunnan jäsenistä äänestin puolesta, että lykättäisiin vastuuvapauden myöntämistä ITERille, sillä me kiinnitämme huomiota ongelmakohtien esimerkiksi yhteisyrityksen huonoon hallintointiin, viivästyksiin ja muihin ongelmiin, mutta täysistunto sitten loppujen lopuksi myönsi vastuuvapauden Iterille. Haluaisin muistuttaa muutamista kohdista, joihin meidän pitäisi saada vastaus johtajalta. Mikä oli alkuperäinen hankkeen kustannus ja mikä on nykyinen kustannusarvio? Sillä mehän seuraamme kustannuksia olemme viime vuosien aikana nähneet kustannusten kasvamisen, kasvamista, joten me haluamme tietää, onko kuluja mahdollisuus, mahdollista ennakoida vai ei. Me haluamme tietää, mikä on projektin aikataulu, mikä on tämänhetkinen aikatauluarvio. Ja viimeiseksi kysymykseksi, miten henkilöstösäännöstön täytäntöönpano on sujunut. Tämähän oli yksi tilintarkastustuomioistuimen huomioista. Kiitos. Martina Laitaa Juva seuraavaksi, olkaa hyvä. Ähm. Paljon kiitoksia. Kiitokset sinulle Igor, veit oikeastaan sanat suusta, niin minäkin halusin kysyä tästä henkilöstösääntökysymyksestä enemmän. Eli meillä on yhteinen kysymys mutta henkilökohtainen kommentti. Minä nimittäin kävin Iterissä elokuussa vierailulla ja minä olen varmaan se meistä, joka ihan hiljattain on käynyt siellä, eli elokuun 14. päivä Ranskassa. No, Vieraanvaraisuus oli hienoa ja keskustelin sekä ITERin että Fusion for Energyn henkilöstön kanssa ja sanottakoon, että nämä henkilöt ovat aika lailla sitoutuneita hankkeeseen ja uudistusohjelmaan ja uuteen hallintorakenteeseen ja he, he suhtautuvat vakavasti vastuuvapaus menettelykysymyksiin ja tilintarkastustuomioistuimen kommentteihin. Ja haluaisin korostaa sitä, että ongelmana on joskus viestintäkatkokset yhteisyrityksen puolelta, ei niinkään meidän puoleltamme, sillä jos tietoa annettaisiin jo helmimaaliskuussa, no me emme ole ainakaan sitä saaneet. Minä olin vastuuvapausesittelijänä vuoden 2013 osalta, mutta minä en saanut tietoa vain ja muuten kuin Kalerosin vierailun kautta, joten toivoisin, että olisitte meidän suuntaamme avoimempia, eli viestittäisitte tänne enemmän, koska me tarvitsemme näitä tietoja. Olen tyytyväinen tähän hankkeeseen, tämä oli minulle aivan jotain uutta ja oli hienoa, että tässä Tokamak kokoonpanovaiheessa mukana – ja tämä on edennyt hyvä, hyvin ja hienoa, että äh, viime viikolla saitte nostettua tätä kattoa 60 metriin. Se oli melkoinen suoritus. Se oli hyvä kokemus. Joten jos voisitte viestiä parlamentin suuntaan hiukan tehokkaammin. Kiitoksia. You must have had funny holidays. <laughs> no sinä ilmeisesti vietit todella, todella hauskan loman. Minäkin haluaisin käyttää puheenvuoron. Minulla on neljä kysymystä. 2013 55 prosenttia sopimuksista oli viivästyneitä, 2014 54 ja sitten kaksi ja sitten näitä viivästyksiä tulee edelleen. Mitä, mitkä ovat tästä johtopäätökset ja mikä Minkälaista riskianalyysiä käytetään hankintamenettelyissä? Minua kiinnostaisi myös, miten pitkällä tämä sopimus Espanjassa, Espanjan kanssa on. Entä, entä sitten kustannukset? 2010 puhuttiin 6 miljardin euron summasta. Mikä on nyt kustannusarvio? Pysytäänkö tässä kustannus, alkuperäisissä kustannuksissa vai ei? Nyt voitte vastata, olkaa hyvä. Ähm. Kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia myös teille vierailustanne Kadarashiin. Se oli meille kunnia ja tietenkin koko valiokunnan jäsenet ovat aina lämpimästi tervetulleita. Suurin osa meistä kuitenkin on insinöörejä, me emme ole siis aina kovin hyviä viestiöitä. Yritämme kuitenkin parantaa tätä puolta. Ymmärrämme, että on tärkeää, että toimitamme teille asianmukaisia tietoja. ITER on todellakin koe myös hallinnon tasolla ja opimme siitä. Me kyllä hyödymme molemmat puolet tästä. Tämä on, suurin, on todella suuri kansainvälinen yhteistyö mukana ja osapuolet kattavat puolet maailmasta. Henkilökohtaisen kokemukseni mukaan – Kyseessä on hyvin haastava ja myönteinen kokemus, koska meidän on selvittävää eri kulttuurien kanssa kaikkialta Euroopasta. Huomaamme kyllä, että kun olemme tekemisissä intialaisten ja kiinalaisten ja japanilaisten kanssa, niin kaikki eurooppalaiset ovat samanlaisia. Mitä sitten tulee näihin epäonnistuneisiin suunnitelmiin, kun puheenjohtaja Gresle mainitsi että sopimuksissa on ollut viivästyksiä. Ne suunnitelmathan tehtiin viisi vuotta sitten ja ne perustuvat tiettyille tehokkuusolettomuksille, jotka eivät sitten toteutuneetkaan. Ei tästä mihinkään pääse. Hanke on nyt käynnissä, sitä on parannettavaa tehokkuutta ja toimintakykyä on parannettava. Meillä on py- pystyttävä paremmin tekemään näitä ehdotuspyyntöjä. Ja nämä suunnitelmat perustuivat tietylle toteutusvauhdille, joka ei toteutunut. Kun aika kului, niin lykkäykset ja viivästykset tulivat selkeämmiksi ja näkyvimmiksi. Nyt me tarvitsemme realistisen aikataulun. Ja nyt pääsen tähän seuraavaan kysymykseen. Realistinen aikataulu, realistiset etapit, realistiset sitoumusprofiilit. profiilit ja samaan aikaan meidän on parannettava tehokkuuttamme ja kykyämme eh, toteuttaa näitä so- sopimuksia. Meidän on nyt saatava näitä komponentteja, meidän tekninen osaaminen on aivan keskeistä, eikä tämä ole mitenkään helppo tehtävä, koska jotkut komponenteista ovat sellaisia, joita kukaan ei ole koskaan aikaisemmin rakentanut. Joten toki meillä on paljon oppimista ajoituksen osalta todella, kuten sanoin, teemme tätä Bernard Bigon kanssa ja mielelläni antaisin jo vähän viitettä tästä, mutta olisi kuitenkin parempi, jos teille vain sopii, että antaisin nämä tiedot sitten, kun meillä on nämä tiedot, eli kun ITER-neuvosto saa ne tiedot marraskuussa riskien osalta ja tulosten osalta vastaamme teille yksityiskohtaisesti samalla kun toimitamme vuosittaisen kertomuksen ministerineuvostolle. Annamme juuri nämä tiedot. Siinä käsitellään aikatauluja ja kustannuksia, jotka ovat tietenkin päättäjille keskeistä informaatiota. Voin jo tässä vaiheessa sanoa, että meillä on ministerineuvoston päätöksen mukaan budjettikattavuuteen 2020 asti, eikä meillä ole aikomuksia ylittää tätä kattoa, mutta viivästyksiä kyllä tulee. Ja siitä ilmoitetaan marraskuussa, jos tulee viivästyksiä, niin tulee tietenkin kustannuksia, sille ei mahda mitään, mutta voin kertoa, että näin ei tule tapahtumaan ennen vuotta 2020. ITER on todella uskomattoman hieno hanke, jota tukevat monet hallitukset kaikki maailmasta. Odotukset ovat suuret. Yritämme tehdä parhaamme. Euroopassa puhutaan täytäntöönpanosäännöistä. Täytäntöönpano sääntöjä on parannettu IMCC, hyväksytään marraskuussa, joten tämä on pian valmis. Nyt puhumme sitten sopimuksesta Espanjan valtion kanssa koskien toimipaikkamme. On totta, että olemme olleet epä, siis ei pysyvillä, ei pysyvillä toimipaikalla Fusion for Energyn osalta. Viime vuonna oli puheita siitä, että paikka annettaisiin meille. Nyt Espanjan hallitus on antanut meille tarjouksen koskien rakennusta, pysyvää rakennusta ja samaan aikaan on koko tämä ITER-hanke on pyytänyt, että osa henkilöstöstä siirrettäisiin Kadarashiin niin, että se voisi integroitua paremmin ITERin keskustiimin kanssa, joten äh, äh, Espanjan hallitus on sisältänyt meille tarjouksen ja no, toivomme, että sen valmis lokakuun loppuun mennessä. tätä keskustelua käytiin myös hallintoneuvostossamme. Kiitoksia. Ah, Kiitos paljon. No kyllähän insinööritkin osaavat viestiä. Ei hätää siis, ihan rohkeasti vain. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten Euroopan komission vastaukset ja herra Kasmechak varmasti voi vastata herra Marineskon kysymykseen ja muihin huomioihin. Anteeksi puheenjohtaja, pyytää anteeksi rouva Kasmechak for DG Energy. Vastaan energiapääosasto näistä asioista. Ja mitä tulee rekrytointikysymykseen, niin hallintoneuvosto katsoo nämä kolme ehdokasta läpi, joita komissio ehdottaa, ja tämä tapahtuu 6. lokakuuta, ja silloin tehdään lopullinen päätös asiasta. Me uskomme, että näin uusi johtaja voisi aloittaa työnsä joulukuussa tai viimeistään tammikuussa. Rapporteur Esittelijä haluaa vielä puheenvuoron ilmeisesti, tai ei sittenkään muita puheenvuoropyyntöjä ITER-aiheesta ei ole, joten nyt siirrymme FCH-yhteisyrityksen. Sen johtaja saa nyt puheenvuoron. Madam Chair, Rouva puheenjohtaja, arvoisat talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet, minulla on ilo ja kunna, kunnia esitellä teille polttokenno- ja vetyyhteisyritys. Olen Bertti Kolvenaar ja toimin tämän yhteisyrityksen johtajana ja minäkin olen insinööri. Alkuun saanen kiittää teitä siitä, että olette myöntäneet FCHlle vastuuvapauden maaliskuussa ja että Myöskin täysistunnossa huhtikuussa tämä päätös vahvistettiin. Tämä on hyvän ja tiiviin tiimityöskentelyn tulosta. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä viranomaisten, kuten myöskin tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Eurooppa on esättänyt melkoisia haasteita vuoden 2050 asti sevin päästöjen leikkaamiseksi. Meidän täytyy keskustella energiariippumattomuus teknologisesta edistymisestä ja polttokennojen käytön kautta voidaan tähän tavoitteeseen päästä. Lisäksi meillä on strateginen energiasuunnitelma, meillä on vety, joka on puhdas, hiljainen ja turvallinen energiantuotantoväline. En sen kummemmin keskustele tästä teknologiasta, jos kysymyksiä on, niin voi vastata niihin, mutta jos haluamme vastata tähän neljänteen energiavektoriin, niin se vaatii melkoista ponnistelua. Ja tämä kaikki onnistuu vain ja ainoastaan, mikäli toimimme johdonmukaisesti yksissä tuumin, eli julkiset viranomaiset, komissio, polttokenno, veto, vety, ö, yhteisö, meidän kaikkien pitäisi tehdä yhteistyötä. Kyse on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeesta, tutkimus, ala vastaa tästä teknisestä puolesta ja yhdessä voimme saada aikaiseksi markkinointikelpoisen tuotteen. Mitä tulee meidän tuo mandaattimme, niin me toimimme tutkimuksen puiteohjelman numero seitsemän mukaisesti. Tarkoituksena on tukea teknologian kehittämishankkeita. Muutamia keskeisiä lukuja. Meillä on 155 hanketta, 1266 eh, jäsentä ja 550 edunsaajaa ja näistä 31 prosenttia on tutkimuskeskuksia ja 63 yksityistä yritystä ja näistä 23 prosenttia PK-yrityksiä. Eli enemmän kuin FP7 yhteydessä. Meidän alaamme liittyy juuri PK-valtaisuus, koska siitä on paljon hyötyä toki PK-yrityksille, mutta myöskin tiettyjä haittatekijöitä tästä syntyy. Hyviäkin tuloksia on saatu aikaiseksi. Vuonna 2012-2013 teetimme tutkimuksen, joka kertoo siitä, että mitä eri yrityksissä tapahtuu, mitä hyötyä ohjelmista ja teknologiasta on, ja tutkimukset ovat osoittaneet, että tutkimusaikana liikevaihto on kasvanut näiden yritysten osalta 10 prosentilla. Tutkimusmäärärahat ovat kasvaneet vuositasolla 8 prosenttia ja myöskin markkinointi on lisääntynyt 6 prosentilla vielä tärkeämpänä pidän sitä, että työpaikkoja on luotu yhä enemmän. 6 prosenttia on työllistymislisä. Meidän yhteisömme ei ole niin laaja kuin kaasu ö, tai ala, mutta kuitenkin meidänkin alamme kasvaa vuosi vuodelta. Ja 16 prosenttia on ollut myöskin patenttihakemusten lisä, lisäys edellisvuoteen verrattuna. Ja mitä minulta on aikaisemminkin kysytty, eli julkisten varojen käyttö. Meillä on olemassa budjetti ja meidän täytyy varmistaa, että toimet ovat sääntöjen mukaisia. Ja toimintaohjelmaamme liittyen, se oikeastaan hyväksytään hallintoneuvostossa. Siinä ovat mukana teollisuustutkijat ja komissio, ja tässä käytetään hyväksi teollisuuden tarjoamia tietoja. Teollisuudella on parhaiten tietoa siitä, miten tämä teknologia tulee kehittymään, miten järjestelmää voidaan kehittää uuteen sukupolveen, mitkä ovat markkinoiden tarpeet ja mitkä ovat olemassa olevien teknologioiden puutteet. Mitä tulee tähän julkisen yksityisen sektorin kumppanuuteen, niin kyse on täydentävästä toimintamallista. Eli lähestymistapa poikkeaa Horisontti 20 ja FP7. FP7 me puhuimme tässä näistä luontoispanoksista, eli teollisuuden piti panostaa rahallisesti hankkeeseen yhtä paljon kuin muiden eli vähintään 450 miljoonaa euroa. Nyt olemme päässeet jo 430 miljoonaan. Vielä on jokunen hanke kesken, mutta aika lailla tavoitteeseen on päästy. Ja mitä horisontti 2020 mukaisen lähestymistapaan, niin vuosittain, kun hyväksymme vuosittaisen toimintaohjelman, niin teollisuus tulee esittämään oman investointisuunnitelmansa tulevia vuosia silmällä pitäen. Paraikaa keskustelemme vuoden 2016 työohjelmasta ja teollisuuden puolelta kerrotaan investointihalukkuudesta näihin olemassa oleviin teknologioihin. Tammihelmi maaliskuussa sitten taas kerrotaan näistä saavutuksista. Tammikuussa edellisvuoteen verrattuna ja maaliskuussa sitten kerrotaan, mitä käytännössä on edellisvuonna toteutunut. Mitä tulee sitten virheasteeseen, niin kuten täällä on jo aikaisemmin sanottu, niin kyse on inhimillistä erheistä, niitä vain sattuu. Ja jos verheitä tehdään ja ne korjataan, niin sitten virheet on pyyhty pois päivän järjestyksestä ja tätä me olemme perään kuuluttaneet meidän tarkastusjärjestelmässämme. Kyse ei ole vain ainoastaan ex järjestelmästä vaan ex ante ja ex post järjestelmän yhteis työstä. Muutama lukunen. Vuonna 2014 lopun mennessä virheaste oli 1,14 prosenttia. Eli ehkä näin, tämän verran varoja ei ole käytetty oikealla tavalla. Muilta osin virheet on kyllä korjattu. Mitä tulee tarkastuksiin, vuonna 2014 niin 235 000 euroa on käytetty tähän toimintaan ja 26 prosenttia koko budjetista on suunnattu tai on kohdistettu tähän. En katso tässä edunsaajia, vaan me katsomme tätä kokonaispotteja, joka on käytettävissä. Ja mitä tulee sosiaalistaloudelliseen hyötyyn, niin uskoakseni olen kuvannut tämän jo kertomalla teollisuutta koskevista luvuista, mutta kyllä tässä työmaata vielä riittää sillä kuten sanoin, nämä muut teknologiat, kaasu ja polttoaineet ovat melkoisia kilpakumppaneita. Ja tämä strateginen suunnitelmamme voi toimia vain, jos kaikki toimii johdonmukaisesti ja juoheasti yksissä tuumin. Ja minä uskon, että polttokenno- ja vetoteknologia on tässä kaiken ajan O. Ja mitä tulee sitten konsortiosopimuksen. Siellä sanotaan, miten teollisuustekijän oikeuksien osalta on tarkoituksena toimia. Ja mitä tulee sitten maksuihin ja maksusitoumuksiin, me on tietenkin 100 prosenttia, mutta jos on olemassa hankkeita, jotka epäonnistuvat tai jotka eivät toimi toivotulla tavalla, niin nämä hankkeet keskeytetään ja silloin täytäntöpana aste pienenee Tämä ei ole tietenkään mitään hyvän tekeväisyystoimintaa, ja jos toiminta ei miellytä, niin silloin me ryhdymme korjaustoimenpiteisiin. Vielä kerran kiitokset siitä, että sain tulla tänne vieraaksenne ja mikäli kysymyksiä on, niin pyrin vastaamaan niihin saman tien ja jos en kykene vastauksia tarjoamaan nyt, niin vastaamme teille sitten kirjallisesti. Kiitoksia. Kiitos paljon. Esittelijä Marinesku saa puheenvuoron ja sen jälkeen esittelijä Czarnecki. Chair, I have... Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi kysymys vain. Jos FCH siirtyisi seuraavaan vaiheeseen, FCH2, jättäisittekö edelleen tämän vuoden 2014 kertomuksen Tämähän askel otettiin viime vuoden kesäkuussa 2014. Pitäisikö meillä siis olla mietintö fch toiminnasta siihen asti, niin että voimme antaa vastuuvapauden vuodesta 2014? Ja sitten joko komissio tai toinen riippumaton elin voi sen tehdä, mutta tarvitaan mielestäni perusta, perusteellinen kertomus tästä FCH1. Herra johtaja, olkaa hyvä. Kiitos tästä kysymyksestä. Meillä on ollut hyvänä tapana, en nyt siis vasta komission puolesta, sillä komissio on tehnyt oman kertomuksensa, mutta haluaisin sanoa meidän puolestamme, että meillä on ollut tapana joka vuosi julkaista vuosikertomus. Se kertoo siis koko vuoden toiminnasta ja lisäksi meillä on tällaiset program review että tällaiset toimintapäivät näinä päivinä kaikki hankkeet tarkastetaan ja katsotaan, missä vaiheessa jokainen hanke on. Ja tästä tehdään julkaisu. Viime vuodelta tämä on saatavissa jo. Ja sitten marraskuussa ö, tämä tarkastus tehdään jälleen, joten tältäkin vuodeltakin sellainen julkaisu on saatavissa. Minäkin haluaisin käyttää puheenvuoron. Me olemme, meillä on vaikeaa näitä yhteisyrityksiä valvoa, koska ne ovat yhte, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Viime vuosina olemme tätä pyrkineet parantamaan. Mitä lisäarvoa teidän mielestänne on juuri tästä rakenteesta? onko tällä rakenteella mikä, minkälaista lisäarvoa vai pitäisikö tämä yhteistyö ehkä organisoida paremmin? Olisiko teillä yleisnäkemystä tästä koko rakenteesta? The most... Oikein paljon kiitoksia. Meidän ja muiden yrit, yhteisyritysten keskeisin sanoma on tämä yhteistoiminta – Varmaankin kollegat ovat samaa mieltä siitä, että me olemme saaneet aikaiseksi luotettavan, uskottavan ja kustannustehokkaan järjestelmän. Koko Eurooppa voi osallistua tähän keskustellaakseen siitä, mikä teknologia on lupaavaa, mihin pitäisi investoida ja miten saamme nivottua toimintamme yhteen. Olen varma, että ilman polttokenno- ja vetoyhteisyritystä tämä teknologia olisi aika lailla nollassa Euroopassa. Tarkoituksena on synnyttää yhteistyön kenttä ja synergiavaikutuksia, joka vaikuttaa sitten positiivisesti koko Euroopan unionin alueella. Kiitoksia. Äh, Kiitos paljon. Tämä oli todella konkreettinen vastaus, joka on meille todella hyödyllinen. Voisitteko, voitteko te ymmärtää, että me aina painotamme tätä avoimuutta ja kysymme yhteistyöstä teollisuuden kanssa. Ymmärrättekö tätä, tätä meidän kysym, näitä kysymyksiä aina vai onko tämä ylivarovaista? Mitä tähän aikaisempaan kysymyksen kosken viestintää? Ehkä meidänkin on parannettava viestintäkanavia. ja oikein mielelläni vastailen täällä kysymyksiin. Ja me pyrimme tekemään työtä hyvin vahvalta ja uskottavalta pohjalta täytäntöpanossa. Meillä on paljon va- tarkastusjärjestelmiä, valvontajärjestelmiä. Varmasti kyse on nyt vain siitä, että tarvitaan lisää vietintää, millaisia aikomuksia meillä on, missä ollaan menossa, mikä, mikä, mikä kertomuksen status on. Tässä viittaa Marineskunkin kysymyksen ja kuinka aiomme mennä tästä eteenpäin. Mielelläni ja haen konkreettisia toimia, joten voi, jolla voisimme parantaa tilannetta. Je, joulukuussa on tulossa toimintaa yhteisyrityksen kanssa täällä parlamentissa. Se liittyy Euroopan innovaatiopäihin. Päiviin tulemme tänne kertomaan yhteisen yrityksestä välineenä, mitä teemme yhdessä, julkiset viranomaiset, ja komission, tutkijat, teollisuus ja miten menemme tästä eteenpäin. Milläni keskustelen johtajien kanssa eh, siitä, kuinka tätä voitaisiin vielä parantaa ja usein säännönmukaisesti keskustelenkin heidän kanssaan. Kiitos paljon odotamme tätä innolla. Tämä tilaisuus on varsin mahdollista saada vielä lisätietoja. Nyt olemme tämän esityslistan kohdan saaneet käsiteltyä loppuun. Kiitos paljon tästä keskustelusta. Tämähän koski vastuuvapauksia vuosilta 2013 ja 2014. Me emme tässä puhu pelkästään tuloksista, vaan meillä on tärkeää käydä tätä keskustelua, jotta voimme aina pitää esillä avoimuuden tärkeyttä ja puhua myös valvonnan äh, sudenkuopista tai aukoista. Meille siis todellakin on tärkeää, että voimme kertoa teille näistä huolenaiheista. Näin voidaan välttää kaikki katastrofit ja mahdolliset väärinkäsitykset. Onnea teille ja sitten vastuuvapausmenettelyn yhteydessä vuoden, vuoden 2014 puitteissa varmistamme vielä lisää, lisää lukuja teiltä. Kiitos. Tämä keskustelu on päättynyt. Siirrymme esityslistan kohtaan 16. Ehkä täällä pitää hieman nyt vielä vaihtaa paikkoja. Täällähän esittelijä on Jens Kajer. Ja tässä on kyse itse asiassa yhteisistunnosta ulkoasianvaliokunnan kanssa, joten keskeytämme nyt lyhyesti, jotta voimme organisoida tämän, jotta AFETin kollegat voivat osallistua myös. Wir nehmen unsere Beratungen. Jatkamme nyt kokousta. Toivotan tervetulleeksi ulkoisen valiokunnan puheenjohtajan herra Brokin ja valiokunnan jäsenet, jotka ovat täällä kanssamme käsittelemässä TTTn erityiskertomusta, joka käsittelee EUn poliisioperaatiota Afganistanissa. Hienoa, että voimme pitää tämän yhteiskokouksen. Ja on hienoa, että teemme yhteistyötä AFETin kanssa. AFET on ollut yksi niistä valiokunnista, joka on avoin yhteistyölle. Se on meistä hienoa. Toivotan myös tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaavan jäsen Hans Gustav Fessbergin tulleeksi. Hänellä annakin heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. It's my pleasure Oikein paljon kiitoksia. Minulla on ilo ja kunnia kertoa teille tästä erityiskertomuksesta Euroopan unionin poliisioperaatiosta Afganistanissa. EUPOL aloitti toimintansa 15. kesäkuuta 2007. Kyse on siviilihanke. Tarkoituksena on tukea Afganihallintoa rakennettaessa siviilipoliisipalvelua maahan oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti ja kunnioittain ihmisoikeuksia. EUPOLin kokonaiskustannukset toukokuusta 2007-joulukuun 2014 oli noin 400 miljoonaa euroa. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti, onko EUPOL Afganistan tehokkaasti toiminut mandaatinsa mukaisesti. Ja tässä yhteydessä oli tärkeää huomioida hankalat poliisioperaation työskentelyolosuhteet. Me kävimme auditryhmän kanssa Kabunissa ja katsoimme, miten hankalissa oloissa EUPOL-henkilöstö joutuu päivittäin työskentelemään. Me tarkkaan kävimme läpi missiosuunnitelman operatiivisen tuen, jota se saa. Tarkastelimme koordinointikysymyksiä muiden sidosryhmien, kuten jäsenvaltioiden kanssa, ja yhtä lailla arvioimme tuloksia ja hankkeen kestävyyttä tämänhetkisen tulosten pohjalta. Ja mitä tulee EUPOLin toimien lopettamiseen vuotta 2016 loppuun mennessä, niin me arvioimme juuri tätä phasing out-suunnitelmaa. Meidän tehtävänämme ei ole kyseenalaista poliittisia päätöksiä ja tarkastustoiminnan yhteydessä keskityimme juuri siihen, että hallinto toimii moitteettomasti ja siihen liittyen muutamia päätelmiä, jotka löytyvät erityiskertomuksestammekin. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että EUPOL Afganistan on osittain toiminut mandaattinsa mukaisesti. Muutamia esimerkkejä tämän päätelmän tueksi. Alun alkaen EUPOL kohtasi organisatorisia hankkeita, logistisia johtoon liittyviä koordinointiongelmia ja näin oli aika vaikea saada Afganistanissa varsinainen operaatio käyntiin, mutta ajan myötä saatiin nämä ongelmat kitkettyä ja tänään voidaankin sanoa, että hanke on vaikuttanut positiivisesti Afgaani poliisialan uudistamiseen. Ja mitä tulee koordinaatiopuoleen, niin EUPOL ei kyennyt toimimaan toivotulla tavalla, mutta kaikista huolimatta kansainvälistä yhteistyötä saatiin lisättyä ajan saatossa. Ja mitä tulee operatiivisen työskentelyn raportointiin, niin raportointi on parantunut ja suunnittelu oli joustavaa, mutta standardointua ohjeistusta ei ole ollut tarjolla ja oli aika vaikea keskitytysti äh, vaikea keskitytysti ohjata näitä operaatioita. Ja mitä tulee saavutettuihin tuloksiin, niin me tarkastelimme alkuun sitä, että mitä kaiken kaikkiaan on saatu aikaiseksi EUPOLin toimesta. Kahden operaatio-osion osalta on päästy eteenpäin. Toisaalta taas me päätimme tarkastella toimialakohtaisesti näitä saavutettuja tuloksia ja tutkimus osoitti, että koulutuksen osalta, ohjeistuksen osalta ja äh, hankkeiden toteutuksen osalta EUPOL on toiminut hyvinkin tehokkaasti. Ongelmana ovat olleet ehkä ulkopuoliset tekijät. Mitä tulee kestävyyteen, niin kaikki riippuu tästä Afganistanin mm, omistajuudesta ja sitoutumisesta tähän hankkeeseen. On olemassa tekijöitä, joita ei voida sivuttaa laisinkaan. Ja tutkimustulosten perusteella kertomuksessamme toteamme suosituksen omaisesti EUPOL-operaatioon liittyviä ehdotuksia, mutta näitä voidaan käyttää myöskin muissa ulko- ja turvallisuuspolitiikan hankkeissa. Kertomuksessa sanomme muun muassa, että ulkosuhdehallinnon pitäisi tehdä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta toiminta on tehokasta ja että myöskin henkilöstö voi toimia edellytetyllä tavalla. Näin hankalissa olosuhteissa operaatio kaipaa kaiken mahdollisen tuen juohen toiminnan varmistamiseksi, joten valmistelutyöllä on tässä yhteydessä keskeinen rooli. Me suosit ajattelemme, että myöskin tukipalveluita tarjotaan tehokkaan ja johdonmukaisen operaation toteuttamiseksi ja me ehdotamme myöskin, mitä välineitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi kannattaisi ottaa käyttöön. Jotta toimet olisivat tehokkaita, niin me korostamme hyviä puolia ja menestyksekkäitä kysymyksiä ja annamme myöskin suosituksia. Me näimme itse paikan päällä, miten tehokasta kouluteen koulutus on ollut ja miten sitä kautta voidaan varmistaa, että kumppanivaltio sitoutuu hankkeeseen omalta puoleltaan. Tällä tiellä jatkossakin on edettävä. Mitä tulee jatkuvuuteen, niin on tietenkin selvää, että Afganistanissa siihen liittyy melkoisia haasteita ja tästäpä syystä meidän mielestämme onkin erittäin tärkeää, että heti alusta lähtien jo suunnitteluvaiheessa panostetaan tähän jatkuvuuteen. Viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä, on se, että me tarvitsemme kattavan strategian, jossa työkuva on määritelty selkeällä tavalla ja myöskin kerrotaan, miten tämä hanke saadaan lopetettua, jotta voidaan ö, välttyä loppuvaiheen ongelmilta. Olisi erittäin hyödyllistä, jos meidän suositustemme avulla – tällaisten operaatioiden toteuttamista voitaisiin helpottaa, mutta tämä liittyy myöskin muihin tuleviin vastaavanlaisiin hankkeisiin. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos paljon herra Vestberg. Tämä kertomus on jo hieman masentava. Esittelijä on Jens Kair, joka on jo myös ollut esittelijänä valikunta aloittaessa mietinnössä Afganistanista. Hän on siis asiantuntija. Ole hyvä. Kiitos näistä kehuista. No, minusta, minun mielestäni tämä kertomus ei ole ollenkaan masentavaa. Kiitos herra Westbergille ja hänen tiimilleen. Tässä yhteydessä haluaisin myös mainita kaksi huomiota tästä kertomuksesta. Minusta oli hienoa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa mainitaan aivan nimenomaisesti nämä vaikeat olosuhteet, joissa EUPOL joutui tekemään työtä. Tämä oli, oli, oli erikoista ja erittäin hienoa, että tämä operaatio, tätä operaatiota on pidetty, pidetty silmällä ja on otettu ja tämän, tämässä kertomuksessa ei ole laitettu etusijalle sitä poliittista kysymystä, oliko tässä tämä operaatio, ta, ö, se tavoitteensa vai ei. Tässä lyhyessä esittelyssäni työasiakirjan lisäksi haluaisin vielä mainita, että minun mielestäni herra Westberg ja hänen tiiminsä ovat nähneet nämä asiat aivan oikeassa valessa. EUPOL kuuluu siis yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Se on yhä tärkeämpi politiikan ala. EUPOLilla oli kolme, kolme tavoitetta. Sisäministeriön uudistaminen, poliisi, poliisien ammattilaistaminen ja ja sitten lisäksi ohjeistuksen antaminen poliisin kehityksessä. Ja EUPOL maksoi noin 400 miljoonaa euroa. Se oli siis melko kallis operaatio, mutta sitä pitää, sen menestystä pitää tulkita poliittisesti. Meidän roolimme on nyt sitten katsoa niitä kohtia, mistä, mitä voitaisiin parantaa tulevissa YTPP-operaatioissa. Tuen tulintarkastustuomioistuimen huomioita siitä, että EUPOL kärsi siitä, että jäsenvaltiot eivät antaneet välittömästi ihmisen muita resursseja käyttöön tuen tilintarkastustuomioiden suositusta siitä, että alkuvaiheessa resurssien antamista pitäisi parantaa. Tämä pitäisi siis tulla jäsenvaltioiden puolelta. Minusta olisi myös tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että Euroopan unionin eri tahot, jotka ovat Afganistanissa olleet, ne eivät ole tehneet tarpeeksi yhteistyötä. Tätä pitäisi parantaa tulevaisuudessa. Komission kommentti siitä, että tämä ei ollut oikeastaan tärkeää siksi, koska tätä ei operaatio mandaatissa ole mainittu, oli mielestäni aika mielenkiintoinen. Totta kai tämä pitäisi, tällaisen yhteistyön pitäisi olla osa tätä mission statementtia. Tällaisessa YTPP-operaatioissa pitäisi paikan päällä tehdä mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä muiden EU-tahojen kanssa. Lisäksi EUn ulkosuhdehallinnon ja komission pitäisi edelleen tarkkailla Afganistanin poliisin kehitystä. Herra Vesper kertoi, milloin tämä operaatio loppuu ja meidän, meidän tulee olemaan vaikea selittää veronmaksajille, sitä, jos EUPOLin operaation päätös osuu samaan aikaan Afganistanin poliisien heikentymisen kanssa, silloin nämä 400 miljoonaa euroa olisivat, eivät ole tule sijoitetuksi mitenkään kestävällä tavalla. AFET varmasti ottaa tämän huomioon tulevissa keskusteluissa ja päätöksissä Afganistanin kohdalla. Miten siis Afganistanin poliisi kehittyy? Ovatko, onko poliisi keskeinen tekijä. Tämä, tätä pitää pitää silmällä niin, että sitten tulevaisuudessa mahdollisesti voidaan tukea lisää. Puheenjohtaja viittasi siihen, että jo muutama vuosi sitten olin esittelijänä valiokunta-aloitteessa mietinnössä, kun Puhuimme siitä, miten Afganistanissa varoja käytetään. Law and Order Trust Fund, LOTFA, on sellainen rahasto, jota YK kehitysohjelman alaisuudessa hallitaan. Sen pitäisi myös, tämä tässä pitäisi kiinnittää huomiota myös siihen, että tämän LOTFA-rahaston vastuuvelvollisuus parantuu olen edelleen sitä mieltä, että meidän pitäisi valvoa EUn hallinnoimia rahastoja. Varmasti YK on kehitysohjelma voi hoitaa sellaisia asioita, joita EU ei voi hoitaa, mutta EUn hallinnoimat rahastot, niiden vastuuvelvollisuutta kyllä pitää ainakin parantaa. Näin myös poliittiset tavoitteet pystyttäisiin saavuttamaan paremmin. On hienoa, että EUPOL ottaa myös tasa-arvon huomioon koulutuksessa. Ollaan tehty hyvää työtä. Itse, itse poliisityössä ei ole tuettu paljon. Ehkä siinä voitaisiin vielä parantaa. Ja tässä viittaan myös tilintarkastustuomioistuimen huomioihin, kun puhun hankinnasta, on huomattavaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan EUPOL on kärsinyt näistä raskaasta hankintamenettelyistä. Jos niitä olisi yksinkertaistettu, niin kaikki olisi toiminut paremmin. No, tämä sopii siihen, mitä sanoin aikaisemmin poliittinen tavoite tässä operaatiossa on keskeinen kysymys. Se pitäisi olla keskeisellä sijalla. Eli siis pitäisi katsoa, onko poliittinen tavoite saavutettu, eikä katsoa, onko kaikki mennyt nyt pikkutarkasti sääntöjen mukaisesti. mielestäni tässä on tullut kuitenkin myönteistä, myönteistä kehitystä. Eli tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen olen kyllä tyytyväinen. Ja tällä, tämän on hienoa, että tilintarkastustuomioistuin on tehnyt poliittisen arvion tai arvion tästä operaation toiminnasta. Kiitos vielä kerran tästä kertomuksesta. Nyt odotan innolla keskustelua. Kiitos. Haluaisin vielä sanoa, että 400 miljoonaa, jos näistä varoista kolmannes joudutaan käyttämään oman turvallisuuden takaamiseksi, niin silloin ehkä ei päästä tavoitteeseen. Voidaanko, voidaanko sanoa, että tällaiset operaatiot näin vaikeassa olosuhteessa näin vähillä varoilla ovat sinänsä, ovatko ne sinänsä hyödyllisiä. Julkisista hankinnoista vielä viimeisin varanhoitoasetuksen suurin uudistus on parantanut näitä sääntöjä huomattavasti, joten toivon, että tällaisia ongelmia ei nykyään enää näe, tässä määrin tulisi. Me olemme siis näillä uudistuksilla pyst- toivottavasti pystyneet nämä ongelmat oikaisemaan. Nyt ulkosuhdehallinnon puolesta toivotan tervetulleeksi herrat Kalapnon Viko ja Valmaare. He voivat nyt käyttää puheenvuoron tästä kertomuksesta. Merci, Madame le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän osaltamme ulkosuhdehallinnosta suhtaudumme tähän tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen mielenkiinnolla. Siinä seuraillaan hyvin operaation edistystä ja siellä on aloja, joita on parannettu, toisia aloja on vielä parannettava ulkosuhdehallinnon ja operaation itsensä on vielä niitä parannettava. Olemme sitä mieltä, että kuten tilintarkastustuomioistuin totesi, operaatio alkoi hyvin vaikeissa olosuhteissa, ottaen huomioon turvallisuustilanteen ja Afganistanin viranomaisten kapasiteetin. Tämä on varmasti yksi vaikeimmista olosuhteista, jossa tämän tyyppinen YTPP-operaatio on aloitettu. Kuten tuomioistuin mainitsi, suosittu suositukset on jo huomioitu sekä operaatiossa komissiossa että ulkosuhdehallinnossa, mitä tulee operaation sisäiseen toimintaan ja tukeen, jota annetaan täältä Brysselistä, Brysselin päämajasta operaatiolle. Muilta osin eh, yksiköt vielä analysoivat tilannetta ja meillä on toteuttamissuunnitelma. Tietyt tuomioistuimet tuomioistuimen suositukset ovat vähän vanhentuneita siinä mielessä, että ne koskivat operaation aloittamisvaihetta. Nämä opetukset on jo otettu huomioon ja tilanne korjattu. Varmaankin ulkosuudenhallinnon ja komission vastuun viittaus, joka julkistettiin kertomuksen kanssa, niin sieltä varmaankin havaitsit, että, tuo, että joidenkin e, että tulkitsimme vähän eri tavalla jotakin tuomioistuimen suosituksia. Tästä esittelikin puhui esimerkiksi liittyen operaation koordinaation. Operaatiolla on velvoite koordinoida toimintansa muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tällaista mandaattia koskien yleiskoordinaattoria ei ollut, an, ei ollut annettu tämän jäsenvaltioiden päätös. Edelleen, mitä tulee lisäarvoon ja tuloksiin, joihin on päästy koulutuksen kautta verrattuna tuloksiin, joita on saatu esimerkiksi neuvonnan kautta. No en tästä tämän enempää ole. Nyt valmiita vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitos paljon. Haluaisiko kollega Brock käyttää myös puheenvuoron? Anwesenheit. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minulla ei ole oikeastaan mitään toiveita enää, kun te olette läsnä samassa salissa. Ich bedanke mich sehr herzlich äh, bei den Vertretern des Sydämelliset kiitokset ulkosuhdeallinnon edustajille ja kollega Gaierille Mielestäni tässä on kyllä opittu aika lailla. Kuten kertomuksessakin sanotaan, niin hyvänä on se, että ulkosuhdehallinnon toiminnan kautta koordinaatio on parantunut, ei riittävässä määrin, mutta kuitenkin. Eli oikeilla jäljillä ollaan. Eli tätä aspektia tulisi vahvistaa enemmänkin. Lisäksi täytyy katsoa tätä kestävyysaspektia. Se näyttäisi olevan keskeisellä sijalla operaatioihin liittyen myöskin unionin sisällä, mutta varsinkin unionin rajojen ulkopuolella tämä käy selkeästi ilmi, että kyse on yksittäisistä toimenpiteistä, mutta joiden osalta ei oikein tiedetä, minkälaisia pidemmän aikavälin vaikutuksia sillä on, voidaanko poliittiset tavoitteet saavuttaa niiden avulla. Ja tästäpä syystä tällä saralla voitaisiin vielä tehdä enemmän. Tämä tietenkin liittyy myös siihen, että poliittiseltakin kentältä vaaditaan toimintaa, mutta en tiedä saadaanko Afganistanin poliittiselta kentältä kestävyyteen liittyvää tukea. Eli tässä ikään kuin osoittelen sormella poliittista kenttää enkä tätä operatiivista puolta. Kyse on lähinnä poliittisista väärin arvioineista, mutta tästähän ei vastaa tilintarkastustuomioistuin, se on meidän vastuullamme. Kun hankkeita kritisoidaan, niin useimmiten syynä on ollut tällainen poliittinen väärin tehty arvio. Mutta tälläkin on keskeinen rooli ja meidän täytyy vain katsoa, että miten tätä koordinaatiota voidaan parata. Yhtä lailla tärkeää on, että koordinointi Euroopan unionin sisällä toimii paremmin ulkosuhdehallinnon ja komission välillä. Sen pitää toimia, mutta kertomusta luettaessa käy ilmi, että ongelmana on unionin ja jäsenvaltioiden välisissä välinen yhteistyö, eli se olisi kaiken ajan Se ei liity vain, vain ainoastaan tähän operaatioon, vaan myöskin malioperaatioon sotilaallisella puolella jäsenvaltiot ovat ensin hyväksyneet päätökset ja liian myöhäisessä vaiheessa antavat henkilöstöä ja varoja käyttöön. Eli operaatiota ei saada heti alkuun kunnolla käyntiin, ja kun henkilöstö ei ole riittävästi käytettävissä, niin lähtökohdat ovat jo huonot. Tässä ei syytetä niitä, jotka ovat paikan päällä toimimassa, vaan nyt täytyy pohtia sitä, että miten jäsenvaltiot saadaan paremmin sitoutettua tähän toimintaan ja voisi tässä kertoa teille dramaattisimmistakin esimerkkeistä pakolaispolitiikkaan liittyen. Eli kyllä meidän täytyy aina vain muistuttaa jäsenvaltiota heidän tekemistään sitoumuksistaan jotta toimilla olisi jonkinlaista vaikutusta. Jos katsotaan Afganistanin suuntaan, niin tuloksia saadaan aikaiseksi vain ainoastaan, jos on riittävästi rahaa ja henkilöstöä käytettävissä. Muuten saa jättää koko homman hoitamatta, sillä tällaisen operaation käytännön toteuttaminen kestää jonkin aikaa. Ja kaikki on tuhon tuomittu, jos alkuun ei ole päästy kunnolla vauhtiin, ja minäpä uskonkin, ja tärkeänä kommenttina vaan, niin kuin tuomioistuinkin on sanonut, että tämä asia ymmärretään kaikkialla toimielimet, varsinkin ulkosuhde, hallinto toimii kohteliaalla tavalla, mutta kyllä jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä tehtäessä tarvitaan tiukempia otteita. Jos komissio, ulkosuhdehallinto ja parlamentti eivät halua selkeästi sanoa, että sidosryhmät vastaavat näistä tuloksista, saavutettavista tuloksista, niin emme pääse puusta pitkään, joten vielä kerran kiitokset tehdystä työstä. Tämän asian halusin ottaa esille, koska mielestäni se on yksi suurimmista ongelmakohdista, että tätä Afganistanin operaatiota pitäisi käyttää esimerkkinä muita operaatioita valmisteltaessa. Joten rohkaisivia sanoja vain kollega Gajerin suuntaan. Ehkä hän voisi korostaa omassa tekstissään tätä nimenomaista ongelmakohtaa vielä selkeämmin. Kiitoksia. Kiitos paljon. Minäkin uskon, että meidän pitää esittää monia kysymyksiä esimerkiksi siitä, että tällaisia operaatioita on sitten vielä EUn eri, eri, toi, eri, erityislähettiläs. Ja sitten sen lisäksi on EU-valtuuskunta, sitä johtaa erityislähettiläs, joka koordinoi asioita, mutta sekään ei riitä. Eli neuvoston pitää nyt esittää kysymys, miten paljon verorahoja nyt vielä tässä haaskataan. Mielestäni on todella tässä kertomuksessa tullut esille kysymyksiä ja siksi me tarvitsemme jäsenvaltioille ja tämän, tästä kaikesta organisoinnista vastaavilta vastauksia näihin kysymyksiin. Nyt Rova Schmidt sai siksi puheenvuoron. Kiitoksia. Hiukan epädiplomaattinen kysymys, mutta varmaan ihan paikallaan oleva kysymys ja yksinkertainen kysymys. Nämä 400 miljoonaa, onko niitä käytetty järkevällä tavalla vaiko ei? Sanoman perusteella en voi itse vastata tähän kysymykseen, enkä tekstiä lukiessakaan se selviä. Aina sanotaan, että tämä toimii hyvin ja tämä välttämättä ei niin hyvin – ja sitten näitä positiivisia asioita ikään kuin paisutellaan ja korostetaan ja nämä heikkoudet lakaistaan ikään kuin maton alle. Joten ehkäpä voitaisiin konkreettisesti sanoa, että oliko tästä hyötyä, käytettiinkö rahoja järkevällä tavalla, oliko tämä järkevää investointitoimintaa, kyllä vai ei. Ja toinen kysymys, mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen suositukseen, niin aina teemme niin, että niin me toivomme, että seuraavissa toimissa nämä suosituksemme huomioidaan. No meillä on tilintarkastustuomioistuin, se lausuu suosituksensa ja se joutuu keskustelemaan sidosryhmien kanssa tästä asiasta ja tietenkin nämä ehdotukset täytyy panna täytäntöön. Ja meidän on opittava menneistä, sillä me vastaamme varojen järkevästä käytöstä. Ja minä en ole ollut parlamentin jäsen kovinkaan monta vuotta, mutta kyllä pikkuhiljaa pitäisi pystyä toteamaan, että rahoja on käytetty järkevällä tavalla ja suositukset, ehdotukset on huomioitu seuraavissa operaatioissa. Vain ainoastaan näin saamme tähän jonkinlaista rotia. Kiitoksia. Tämä oli selkeä kysymys ulkosuhdehallinnon edustaja. Toivottavasti saamme myös selkeän vastauksen. Olkaa hyvä. No, minä ajattelin, että tämä olisi kysymys tilintarkastustuomioistuimelle, mutta minäkin voin tähän vastata. Äh, no niin, tämä oli kyllä aivan oikeudenmukainen kysymys. On aivan oikein esittää se 400 miljoonaa euroa on todella paljon rahaa. Olen yhtä mieltä tästä. Ja jos puhun jäsenvaltiosta, niin ne, ne ovat kyllä täysin tietoisia näistä määristä, varsinkin kun ne lähetetään henkilökuntaa. Kuten tiedätte, olemme menettäneet useita henkilöitä. Vuonna 2014 tammikuussa menetimme tanskalaisen ja hänen henkipartijansa ja myös turvallisuusjoukkoihin kuuluvan henkilön. Yleisesti ottaen jäsenvaltiot todella päättävät siitä, millaista poliittista painoarvoa tällä halutaan antaa ja kuinka paljon rahallisesti halutaan sitoutua. Kyseessä on poliittinen arviointi maatasolla ensinnäkin ja, ja sitten mennään operaation valtuutuksien yksityiskohtiin ja tuloksiin. Mielestäni varat on käytetty hyvin parhaalla mahdollisella tavalla jatkossa voimme varmastikin puhua operaation kestävyydestä. Se on paljon edistynyt tässä. Olemme keskittyneet niille aloille, joilla voidaan saavuttaa tiettyä kestävyyttä, esimerkiksi mitä tulee koulutuksen vahvistamiseen afganistanilaisten piirissä, koulutusta tarvitaan pitkällä aikavälillä. Meidän on luottava tilanne, jossa afganistanilaiset itse pystyvät tähän tässä toimimaan ja kapasiteettia on olemassa. Ja tämä oli operaation keskeinen tavoitekin, että saadaan aikaan poli- afganistanilaisille poliisille koulutuskeskuksia. Edistystä on siis tapahtunut siis sitten uudistusten osalta, mitä tulee koulutukseen ja poliisivoimien vahvistamiseen sekä oikeuspuolella myöskin. Käsittääkseni on todella tapahtunut edistystä, joka ei välttämättä ole heti näkyvillä, mutta Tehän tiedätte, että oikeusvaltion rakentaminen kestää aikansa, mutta uskon, että operaatiolla on ollut oma osuutensa yhdessä muiden, muiden Euroopan toimien kanssa. E, meillähän on esimerkiksi delegaatiokin ja jäsenvaltioiden toimet, jotka aivan alusta asti ovat, ovat olleet mukana GPIR, Italia ja muut valtiot ovat sitoutuneet oikeusvaltion rakentamiseen. Seuraavaksi kollega Pitera, olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, muszę powiedzieć, że nie jest to sprawozdanie optymistyczne. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä kertomus ei ole todellakaan optimistinen. Siinä tuodaan esille henkilökuntaan liittyviin ongelmia. Meillä on useita järjestöjä tuolla tekemässä työtä ja meillä on ongelmia vapaaehtoisten ja asiantuntijoiden ja paikallisten virastojen järjestöjen kautta on kysymysmerkkejä eri liittyen operaation tuloksinen kestävyyteen. Joskus itsekin pohdin, kuinka julkisia varoja käytetään. Esimerkiksi kohta 74, jossa sanotaan EUPOLin rahoitustietojen mukaan Afganistanissa on 146 ajoneuvoa Niistä vain muutama on toimintakunnossa. Virallisten tietojen mukaan seitsemän ajoneuvoa on toimintakunnossa ja ainoastaan muutamia, muutama on luokiteltu uudeksi ajoneuvoiksi. Operaation päättymispäivää on lykätty useaan kertaa 2012, 13, 14 ja niin edelleen. Nyt Europolin johtajakin on moneen kertaan muuttunut. Kysymyksenikin kuuluu, onkohan niin, että operaation hallinnointi, hallinnointitapa on muutettava niin, että voimme ta- saavuttaa tavoitteemme. Meillä on valtavasti erilaisia ongelmia kasantunut enkä ole vielä saanut tietoja siitä, kuinka jäsenvaltiot ovat operaatioissa mukana Puolan osalta. Ainakaan tiedän, Puolan osalta, on, Puolan osalta on kolme poliisia mukana, en tiedä mitä muut maat tekevät operaation tukemiseksi. Kaksi kysymystä omalta osaltani siis, minkälaisia muutoksia hallintoon on, voidaan tehdä operaation johtajien muutoksen jälkeen ja toiseksi mikä on jäsenvaltioiden panos tähän operaatioon. Kiitos. Darf ich den Vertreter des EAD noch? Haluaisin pyytää ulkosuhdehallinnon edustajaa vastaamaan. Ähm, oh, enfin, je vais pas évidemment prononcer au nom des États. No en tietenkään puhu tässä jäsenvaltioiden puolesta, kun tässä puhuttiin jäsenvaltioiden sitoumuksesta. Minä tietenkin puhun vain ulkosuhdehallinnon näkökulmasta. En tietenkään voi tässä täsmällisesti eritellä teille jäsenvaltioiden osallistumispanoksia tähän operaatioon, mutta voin tämän kyllä välittää myöhemmin, jos se on tarpeen. Varmaankin tiedätte, että jäsenvaltiot päättivät, minkä kokoista operaatiosta on kysymys, mikä on sen rakenne, ja jäsenvaltiot suuremmaksi osaksi myös toimittavat henkilökunnan on aivan selvää, että ulkosuhdehallinnossa teemme kaikkemme, jotta voimme mahdollisimman hyvin neuvoa ja ohjata jäsenvaltioita ja kertoa, minkä, tyyppisiä, minkä tyyppistä henkilökuntaoperaatioita tarvitaan, mutta emme voi pakottaa jäsenvaltiota toimittamaan tiettyä henkilökuntaa. Jäsenvaltiot voivat äänestää myös jaloilleen, jaloillaan, ja tähän liittyy kielenkäyttö, jota operaatioista käytetään ulkosuhdehallinnossa pyrimme mahdollisimman hyvin valmistamaan jäsenvaltioiden henkilökunnan ennen kuin he lähtevät kentälle. Tiedättehän, että ulkosuhdehallinnossa tehdään työtä sen puolesta, että voitaisiin parantaa eh, henkilökunnan valmistamista ennen operaation lähtemistä. Tässä on Euroopan eh, turvallisuus- ja puolustuskollega mukana. Pyrimme takaopiston mukana pyrimme antamaan sellaista koulutusta, joka on mahdollisimman lähellä eh, kentällä havaittuja tarpeita. Operaation tulevaisuudesta jäsenvaltiot ovat pidentäneet operaatiota useaan kertaan. Viimeinen keskustelu neuvostossa eh, teki johti päätöksen, jonka mukaan operaatio päättyisi vuonna 2016 viimeisenä päivänä Niin tämä on tällä hetkellä voimassa oleva päätös. Hallintotapojen muutoksista en oikein tiedä, mitä oikeastaan tarkoititte kysymyksellänne. Sen sijaan se, mikä on selvää tämän operaation osalta viime vuosina, on todella ponnisteltu, jotta on voitu parantaa sisäistä hallinnointia ja operaation valvontaa yhteistyössä Brysselin ulkosuhdehallinnon yksiköiden kanssa. Ja näin on pyritty parantamaan koordinaatiota ja, ja selkeyttämään sen rool, operaation roolia verrattuna muihin eurooppalaisiin toimijoihin. Tässä on tietenkin toimittu tiivisessä yhteistyössä mm, paikalla olevien tahojen ja Brysselin ulkosuhdehallinnon ja komission yksiköiden kanssa. Tarkoituksena on todella noudattaa EUn yleistä strategiaa ja otetaan huomioon myös komission ohjelmat ja niin edelleen. Kiitoksia. Seuraavaksi esittelijä herra Gajer. Dankeschön. Ja zunächst mal. Paljon kiitoksia. Ensinnäkin esittelijän ominaisuudessa haluaisin vastata kollega Schmidtin kysymykseen. Kyllä nämä 400 miljoonaa on investoitu järkevällä tavalla. Jos kollega Schmidt haluaisi katsoa kohtia 43 ja 44, niin niissähän kerrotaan, että kahdessa osassa kolmesta toimintaosasta on saatu tuloksia aikaiseksi. Jos sanotte, että tämä ei riitä, No sitten voimme poliittisesti arvioida asiaa eri tavalla, mutta tämä on meidän tehtävämme. Tilintarkastustuomioistuin antaa osviittaa siitä, mitä tämä voidaan arvioida, mutta poliittinen arviointi ja analyysin tekeminen, se on parlamentin heiniä. Ja jos olemme sitä mieltä, että 400 miljoonaa ovat järkevällä tavalla auttaneet Afganistanin turvallisuuspoliittisen tilanteen parantamisessa, niin kysymys täytäntöönpanosta ja tehokkuuden lisäämisestä voi olla edessä, mutta jos olemme sitä mieltä, että rahoja ei ole käytetty järkevällä tavalla, niin silloin unionin talousarviossa säästetään hyvin paljon rahaa ja tämä operaatio ei enää toteudu. Mutta yksi tärkeä linkittävä kysymys on esillä, niin kuin kollega Brock totesi operaatio toimi alun alkaenkin huonosti, jos jäsenvaltiot eivät anna tarvittavia resursseja käyttöön. Turvallisuustilanne ei ole Afganistanissa samanlainen kuin esimerkiksi Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa, mistä minä olen kotoisin. Mutta on olemassa poliiseja, jotka todellakin ponnekkaasti ja antaumuksellisesti lähtevät paikan päälle tekemään työtä ja he jopa tuntevat sen verran lähimmäisen rakkautta, että olen valmis – uhraamaan tai vaarantamaan oman henkeni. Sitähän siellä ihmiset tekevät Afganistanin turvallisuustilanteen parantamiseksi ja kansalaisten turvallisuustilanteen parantamiseksi ja oikeastaan meidän kaikkien turvallisuuden parantamiseksi. Ja se, että joku saattaa olla hiukan pelokkaampi, no mikä siinä jäsenvaltiotaan tässä voidaan kritisoida ainoastaan siitä, että liittävästi väkeä ei ole lähetetty paikalle, mutta kysyttiin, että niin kuin kollega Gressillä kysyi, että turvallisuuspoliittiseen toimintaan uhrataisiin saman tien kolmasosa koko budjetista. En minäkään poliisina lähtisi uhraamaan henkeäni, jos en voi olla varma siitä, että työnantajani tekee kaikkensa minun turvallisuuteni vaalimiseksi. No kuka voi sanoa, että raha ei olisi käytetty järkevästi hyväksi, jos operaation turvallisuuspuoleen investoidaan näin paljon. No se, joka tällaisen kysymyksen esittää, niin samalla myöskin toteaa, että YTPP operaatiot näin hankalissa olosuhteissa, kuten Afganistanissa, ovat liian kalliita. No se tarkoittaa sellaista poliittista viestiä, että EU ei vain lähde toimimaan tällaisissa maissa ulkosuhdevaliokunnan puheenjohtaja kertoo oman näkemyksensä asiasta. No katsotaan ensin paljonko on rahaa käytettävissä, sitten katsotaan mitä olemme valmiita maksamaan turvallisesta työskentelyympäristöstä, siitä voidaan olla eri mieltä, mutta se vaikuttaa tietenkin poliittisella kentällä ehkä sillä tavalla, ettei me saa ollenkaan henkilöstöä sinne, tai sitten päätämme, että lähdemme vain sellaisille, sellaisiin maihin operoimaan, missä vaaratekijöitä ei ole laisinkaan. Mä haluaisin varoittaa vielä väärinkäsitysten syntymisestä. Oikeastaan tarkoitin, että silloin pitäisi käyttää vielä enemmän varaa, varoja, sillä jos kolmasosa menee turvallisuuteen takaamiseen, niin silloin muun toimintaan ei, ei jää tarpeeksi rahaa. Ei pitäisi olla niin pelkos näissä keskusteluissa. Seuraavaksi Ajala Sender, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää herra Gajaria tästä työstä. Hän on aivan kirjallisesti tulkinnut sitä, mitä neuvosto ja tilaintarkastustuomioistuin ovat todenneet operaatiosta, joka on hyvin monimutkainen ja vaikea. Afganistanissa, niin katsoin hieman tätä. Täällä puhuttiin budjettista ja tilintarkastustuomioistuin hyvin selvästi sanoo, että budjetti on riittämätön olen iloinen tästä pikkuhiljaa. Se, tämä viesti alkaa tulla läpi, kun ajatellaan näitä hyvin kunnianhimoisia Euroopan politiikan tavoitteita. Ne ovat koko ajan kunnianhimoisempia, mutta budjetti vain pienenee, joten on aivan selvää, että ei kaikki tavoitteisiin voida päästä näin pienillä budjeteilla, mutta tietenkin 400 miljoonaa euroa on kyllä käytetty niin hyvin kuin ne on voitu käyttää olosuhteet huomioiden. Anna tässä, olen yhtä mieltä esittelin kanssa. Tilintarkastustuomioistuin on esittänyt ehdotuksia liittyen myös Ukrainaan. Ukrainahan on tuossa lähempänäkin. Näitä suosituksia on huomioitava silloin, kun ta- tarkastellaan tilannetta Ukrainassa ja kun, tarka- kun tarkanne- tarkastellaan tätä pakolaiskriisitilannetta. Olisikin hyvä, että olisimme tietoisia siitä, kun luemme näitä tuomioistuimen suosituksia, että voisimme asettua tähän tilanteeseen. Espanjasta kyseessä oli sata poliisia, jotka lähetettiin 2012 Afganistaniin. He menehtyivät siellä ja lisäksi kaksi tulkkia. kaikki heille tarjottu turvallisuus ei ollut siis riittävä Espanjan ja Euroopan taholta. Meillä on hyvin rajallinen talousarvio tämän tyyppistä operaatiota ajatellen, ja näin ollen nämä opetukset, mitä nyt kuulemme sekä esittelijöiltä että tilintarkastustuomioistuimelta, ja varmastikin herra Brokin johdolla myös ulkoasioiden valiokunta voi näitä jatkossa antaa, niin uskonpa, että nämä ovat parhaita näissä olosuhteissa, joten kiitän ja kannustan kollegoita toimimaan yhtä vaativia kuin Viinin virastossakin. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Toirer. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin on hienoa, että voimme yhdessä ulkosuhdehallinnon edustajien kanssa kokousta. Tätä pitäisi tehdä useamminkin ja ulkoasianvaliokunnan kanssa voimme pitää yhteiskokouksen. Tämä on tarpeen, kun valvomme talousarvion täytäntöönpanoa. Nyt haluaisin vielä jatkaa puheenjohtajan kommentista. Kun lukee tämän kertomuksen, niin siitä saa sellaisen vaikutelman, että oli vaikeaa löytää poliiseja, jotka halusivat lähteä tälle hyvin vaaralliselle operaatiolle mukaan. Jos oli sotilaana paikan päällä NATO-operaatiossa, minä itse asiassa jokin aika sitten tapasin romanialaisen upseerin, joka on nyt Sarajevossa, ja olen tavannut myös saksalaisia sotilaita. Silloin saa kyllä vaikutelman siitä, miten vaarallista tämä työ on. Meidän pitäisi siis todellakin myös täällä valiokunnassa osoittaa kiitoksemme näille sotilaille ja poliisoille, jotka ovat Afganistanissa töissä. Se on mielestäni tärkeää tässä yhteydessä. Toiseksi tätä, tätä työtä ei voida arvostaa ollenkaan liikaa, sillä jos puhutaan kaikkien sotilaallisten voimien lähtemisestä tuolta, tuosta maasta, niin silloin siinä vaiheessa valtio pitää olla niin hyvässä kunnossa, että kaikki tehtävät voidat, voi, voidaan antaa uudelle Afganistanin hallinnolle. Jos sitten tilanne romahtaisi, niin silloinhan kaikki nämä, tämä vaivannäkö olisi ollut turhaa. Eli ei pitäisi kysyä, että onko tämä operaatio ollut tarpeen vai onko tässä haskattu rahaa? Ei, vaan pitäisi kysyä, onko operaatio ollut menestys. Ja tietysti tämä International Police Coordination Board of Afghanistan, se, se ei ole onnistunut koordinoimaan toimintansa ollenkaan – siinä vaiheessa pitää miettiä, että miten on hoidettu hallintoa, onko oltu, onko keskitty väärin kysymyksiin ja sitten on ollut myös koordinointiongelmia Naton kanssa. Monet EU-jäsenvaltiot ovat NATO-jäseniä, joten tässähän on kyse oikeastaan äh, viestintäongelmasta ystävien kesken. Ei tällaista pitäisi tapahtua. Ja sitten halusin vielä kysyä, että tästä, tässä on tämä otsikko Lessons to be learned. Mitä nyt voimme ottaa opiksi? Eihän tämä ole viimeinen poliisioperaatio, joka EU järjestää. Mitä voimme tehdä, jotta tulevaisuudessa tämä toimii paremmin? Mielestäni tämä ei ole hyvä malli, että etsitään joka kerta operaation uutta henkilökuntaa. Nyt kun on näitä pakolaisvirtoja ja muita, niin meidän pitäisi ennen kaikkea kehittää valmiuksia, joten pitäisi miettiä, miten pätevyyttä voidaan lisätä tällaisia operaatioita varten. Tiedän, mietin tätä vain tiedän, että tämä ei ole talousarvion valvontavaliokunnan toimivaltaa, mutta kun puhumme tästä suorituskeskeisestä budjetoinnista, niin silloin pitäisi miettiä myös sitä, miten tavoitteet saadaan saavutettua, millä instrumenteilla, välineillä. Tämä vielä konkreettisemmin. Ja sitten viimeiseksi vielä, minulle ei ole tästä kertomuksesta nyt käynyt aivan selväksi, mitä nämä niin sanotut mission selfit ovat. Voisitteko selittää tätä, miten, nä, tä, miten nämä mission selfset ovat toimineet, missä ongelmat ovat olleet. Ja sitten tavoitteiden saavuttamisesta, suosittelisitteko toimielimille tämän poliisioperaation jatkamista Afganistanissa vai oletteko sitä mieltä, että tämä operaation päättäminen on perusteltua tavoitteiden saavuttamisen takia, ovatko tavoitteet nyt sitten saavutettu, jatkuuko toiminta, toiminta oikealla tasolla sitten operaation päätyttyä, vai vaarantuko jotain, kun EUPOL maasta lähtee? Jos näin olisi, silloinhan tämä olisi huono investointi. Ja silloin todellakin talousarviossakin tämä pitäisi huomioida. Kiitos tämä kysymys todellakin äh, toiminnan siirtämisestä afganistanilaisten vastuulle on tärkeää. Vuoden 2016 lopulla operaatio loppuu. Miten Afganistanissa poliiseja valmistellaan siihen, että he ottavat tämän vastuun kantaakseen? Olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia. No, tässä on aika paljon kysymyksiä todellakin. Voisin lyhyesti ehkä kommentoida tätä kansalaista poliisikoordinaatiolla. tässä on toki tärkeä elin ja väline, joka ei ole vielä riittävästi toiminut Afganistanissa. Kyllä operaation taholta sitä on yritetty pitkän, pitkän aikaa vuosia. On pyritty siihen, että, että, että sitä kehitettäisiin, mutta tietenkin taas se tarvitaan kaksi toisten kansainvälisten organisaatioiden kanssa vastaus on ollut se, että, että meillä ei aina ollut täysin ko- koordinoitua. Sitten tästä hallinnoinnista operaation osalta ja Afganistanissa. Kyllä yksiköt täällä julkisuudenhallinnossa ovat todella ponnistelleet sen puolesta, että saataisiin paljon ammattimaisempi lähestymistapa sen suhteen, kuinka tavoitteet määritellään, kuinka suunnittelutoimet äh, äh, toteutetaan, kuinka valvotaan toiminta ja niin edelleen. Paljon tiukemmin on pyritty määrittelemään myös kriteerit ja vertailuarvot sisäisessä suunnittelussamme ja olemme pyrkineet saamaan täsmällisiä tarkastettavissa olevia tavoitteita. Tässä on tietenkin tärkeää, että paikallisviranomaiset ottavat tämän omaksen. Sitten nämä hankesolut, operaatiosolut, tämä väline, joka luotiin muutamia vuosia sitten YTTP-operaatiota varten. Siinä lähdetään sitä, että suurimmassa osassa maista, joissa toimimme, on todella valtavia materiaalitarpeita. Ja kuten useissa operaatioissa annetaan myös strategisia neuvoja ja toimitaan kentällä paikallistasolla oli tarpeen, että, että strategisia neuvoja, neuvojen lisäksi annettaisiin myös laitteistoa, materiaalia, tosin pienissä määrin, koska se ei ole YTPP-operaatioiden varsinainen tarkoitus, mutta kyseessä on laitteista, joka liittyy tiiviisti operaatioon. Esimerkiksi kun meillä on kentällä operaatiota, niin pyrimme antamaan paikallisviranomaisille sellaiset laitteet, joiden kautta voidaan toimia. Tämä ei tietenkään liity mihinkään rakennusten rakentamiseen. Tähän liittyy perinteisemmät hankkeet, joita kehitysvälineiden kautta voidaan rahoittaa. Sitten Onko tavoitteisiin päästy vai ei? No tässä on tietenkin toimintaan liittyvät näkökohdat ja myös politiikkaan liittyvät näkökohdat, kuten sanoitte. Ja Tämä oon aina tällainen herkkä tasapaino, kuinka operaatio voidaan päättää. Vuonna 2014 jäsenvaltiot päättivät eh, operaation päättämisestä vuonna 2016, koska oltiin sitä mieltä, että kun otetaan huomioon, kuinka operaatiossa on päästy eteenpäin, kuinka Afganistanin viranomaiset ovat edenneet, niin voitiin ajatella, että jos vuoden puolitoista päästä operaatio päätetään, niin afganistanilaiset ovat edistyneet riittävästi eh, niin, että voidaan varmistaa toimien kestävyys jatkossakin Tämä arvio vahvistettiin muutamia kuukausi sitten jäsenvaltioissa. Oltiin sitä mieltä, että nämä keskeiset kestävyystekijät olivat nyt olemassa ja niistä jo puhuinkin, enkä halua siihen enää palata. Lopuksi siirtymäkaudesta, kun operaatiota on kehitetään ja kun ryhdytään pohtimaan sen päättämistä, niin tarvitaan kunnollinen siirtymäkastrategia. strategia Tärkeintä on toimia niin, että paikallisviranomaiset ovat riittävän vahvoja, jotta ne pystyvät jo sitten lentämään omilla siivillään sen jälkeen, kun operaatio on päättynyt. Tämä on todella operaation prioriteetti. On myös aloja, joille jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että viranomaiset eivät ole riittävän vahvoja. Pyritään tunnistamaan, tunnistamaan muita kumppaneita, jotka voisivat sitten seurata työtä operaation päättyessä. Esimerkkinä voisin antaa Afganistanin operaatiosta oikeuspuolen. Totesimme, että kun Facing Out päättyy vuoden lopussa, RSUE edelleen, sen on edelleen annettava poliittista ja strategista neuvontaa tällä alalla, koska on vielä muutamia näkökohtia, joita Afganistanin viranomaisille olisi vielä, jos heitä olisi vielä autettava. On myös kansan, kahdenvälisiä hankkeita, joita voidaan harjoittaa ja toimia myös paikallisella tasolla kansalaisjärjestöjen kanssa. Ne voivat omalta osaltaan toteuttaa seurantaa sen jälkeen, kun operaatio on päättänyt toimintansa. Muutama testi puhuivat tästä vertauksesta, onko lasipuoliksi täysi vai tyhjä, mitä olisimme voineet tehdä ilman tätä operaatiota. Uskon, että paljon olisi jäänyt tekemättä. Mainitsin muutamia asioita, muutamat operaation tulokset koskien koulutusta, koulutuskapasiteetti afganistanilaisten keskuudessa, lähipoliisitoimintaa. Se on usein eh, tuleva ongelma, joka liittyy terrorismin torjuntaan ja sotaan on, on saatu myös tällainen vähän eurooppalaisempi lähestymistapa mukaan. Operaation rooli on ollut se, että afganistanilaiset ymmärtäisivät, että mistä on kyseessä poliisi, sivi, eh, siviilipoliisitoiminnassa. On toki huomioitava tämä sotatilanne kaiken kaikkiaan. Kiitos paljon. Nyt herra Westberg tilintarkastustuomioistuimesta saa vielä puheenvuoron. Olisiko teillä yleiskatsaus siihen, miten paljon näistä 400 miljoonasta eurosta on varoja suoraan mennyt Afganistanin poliisille? I must say that uh, I have to... Minun täytyy sanoa, että minun pitää palata tähän vielä kirjallisesti, sillä minulla ei ole näitä tietoja nyt mukanani, mutta nyt kun sain puheenvuoron, haluaisin vielä lisätä yhden seikan ulkosuhdehallinnon edustajan sanomaan, mitä tulee siihen, oliko tämä sen arvoista vai ei. Ei pitäisi unohtaa, että kun Taliban hallinto kukistettiin, Afganistanissa ei ollut ollenkaan poliisivoimia. Viime vuonna Afganistan pystyi järjestämään ja suojaamaan parlamenttivaalit, jotka olivat Afganistanissa tähän mennessä oikeudenmukaisimmat vaalit. Mielestäni tämä mielestäni on selvää, että tämä ei ollut, olisi ilman siviilipoliisivoimia ollut mahdollista, sillä juuri siviilipoliisivoimat suojasivat vaaliprosessia. Tämä oli yksi lisäseikka, jonka halusin mainita. Dank. Kiitos paljon. Nyt vielä lopuksi esittelijä... Anteeksi, puheenjohtaja pitää anteeksi ensiksi kollega Brock. Niin, oikein paljon kiitoksia vielä. Muutama lyhyt huomio. Niin, näistä tuloksista, mitä hyötyä tästä oli. Tämä oli tarpeellinen operaatio, jos oletetaan, että Afganistanin operaatio ylipäätään on paikallaan. Sillä pitää kyllä paikkaansa, että maata ei voida vakauttaa pelkillä sotilaallisilla keinoilla, vaan meidän pitää antaa maalle mahdollisuus toimia itse ja vaalia omaa turvallisuutta, joten tämä on yksi keskeinen kehityksen kulmakivi. Ja mielestäni on aivan toinen kysymys, että onko tämä Afganistanin operaatio alun alkaen ollut järkevä, jos näin varovasti muotoilen asian voisi ilmaista. Mutta jos lähdetään tuumasta toimiin, niin sitten täysillä. ei ainoastaan EU-ssa, vaan muuallakin usein syntyy sellainen vaikutelma, että työt jäävät kesken. Ja tästä voimme oppia ainakin tämän verran. Ja mitä tulee tämän operaation loppuun, niin en ole niinkään optimistinen. Jos olisin keväällä osallistunut tähän arviointiin, niin tuskinpa olisin sanonut, että vuonna 2016 kaikki on kunnossa ja asia pihvi. Kiitos paljon. Seuraavaksi esittelijä saa loppupuheenvuoron. No, minun ei oikeastaan tarvitse käyttää loppupuheenvuoroa. Keskustelu oli oikein selkeä. Tässä valiokunnassa on selkeästi muutamia erimielisyyksiä siitä, miten tätä EUPOL-operaatiota pitäisi poliittisesti tulkita. Olen tässä samaa mieltä herra Brokin kanssa siitä, että on täysin välttämätöntä, että EU on toteuttanut tällaisen operaation Afganistanissa näissä olosuhteissa. EU voi olla tästä myös ylpeä. Tietysti loppujen lopuksi parantamisen varaa on aina, meidän pitää keskittyä siihen, mitä voitaisiin vielä parantaa. Tämähän on työasiakirja, jolla ei ole sinänsä päätöksen tai lainsäädännöllistä säädännöllistä statusta. Tämän voivat esittelijät ottaa vuoden 2014 vastuuvapausmenettelyissä huomioon, kun puhutaan komission tai ulkosuhdehallinnon vastuuvapaudesta. Minä ymmärtäisin tämän niin, että voitaisiin näissä vastuuvapauspäätöslauselmissa vielä puhua näistä jännitteistä ja turvallisuudesta ja varsinaista toiminnasta. Inge, ymmärrän kyllä, mitä tarkoitit, ähm, eikä tässä sinänsä väärin ymmärrystä tullut. Minä varmasti valmistelen muutaman tarkistuksen vastuuvapausmenettelyä varten, jossa tätä asiaa vielä selvennetään, miten tähän pitäisi siis suhtautua. Ja siinä mielessä odotan innolla yhteistyötä vastuuvapausesittelijöiden kanssa. Kiitos paljon. EUhan ei hyödy siitä, jos me talousarviosta rahoitamme sellaisia asioita, joihin emme voi vaikuttaa ollenkaan. Tällä hetkellä asiat ovat näin, tähän kollega Brock viittasikin, juuri tähän meidän pitää puuttua. Siksi tämä keskustelu on erityisen tärkeää. Nyt tämä kahden valiokunnan yhteiskokous on päättynyt. Kiitos Afetin kollegoille ja herra Brokille. Mehän tapaamme toisemme pian uudelleenkin. Käsittelemme EULEX-operaatiota. Strasbourgissa näiden kahden valiokunnan puheenjohtajiston yhteiskokouksessa. Meille olisi tärkeää, että Strasbourgissa saisimme tämän kokouksen aikaiseksi. Näin tämän kokouksen julkinen osuus päättyy. Me jatkamme koordinaattorin kokouksella. Varsinainen kokous päättyy, äh, alkaa, jatkuu tänään sitten kello 15. Kiitos.